Uh, so good morning everybody. I think we can make a start. Hyvää huomenta kaikille. Voimme varmasti aloittaa, jos istuudutte paikoillenne. Meillä on kolme kokousta tässä tulossa, joten voisin varmasti vahvistaa esityslistaluonnoksen näille seuraavalle puolelle toista päivälle. Esityslistaan tulee vain yksi muutos. Nimittäin keskustelemme korttipohjaista maksutapahtumista veloitettavista toimitusmaksoista käydään huomenna. Ja muistuttaisin kollegoita, että huomenna, huomenna kokous alkaa vartin yli yhdeksän, jotta kaikki voivat koota, kaikki ryhmät voivat koota joukkonsa ja sitten äänestämme varmasti voitte varmistaa, että kaikki, kaikki joukkona ovat paikalla. Ja toivotan tervetulleeksi myös verkossa meitä seuraavat kuulijat. Hienoa, että te seuraatte kiinnostuksella kokoustamme. Vielä muutama huomio. Haluaisin muistuttaa, että me olemme paperittoman kokoustamisen pilotti valiokunta, eli te voitte tabletilla tai läppärillä seurata kokouksen asiakirjoja, eli ette tarvitse välttämättä paperiasiakirjoja. Monet teistä varmasti tietävät, että tällä hetkellä pidetään eurooppalainen parlamentaarinen viikko. Se keskittyy talouden ja työllisyyden asioihin. Me keskustelemme eh, tästä itsekin vielä myöhemmin. Me emme ole vielä päässeet osalliseksi tähän parlamentisiin viikkoon, joten meidän seuraajamme sitten varmasti voivat tehdä sen eteen töitä, että IMKO saadaan parlamentaariseen viikkoon mukaan niin, että sisämarkkina-asiat ja kuluttajansuoja-asiat saadaan mukaan aiheeksi parlamentaariselle viikolle. Me olemme lisäksi julkaisseet valtuuskunnan matkasta Kiinaan raportin. Sehän tehtiin lokakuussa. Ja Rova Charles de Mousse äh, varmasti puhuu tästä turvallisuusasiasta kohta. Ja sitten seuraavaksi voimme hyväksyä pöytäkirjan kokouksesta 16-17. joulukuuta. Jos vastalauseita ei tule kokouksen loppuun mennessä, pöytäkirjat katsotaan hyväksytyksi. Tässä kaikki minun puolestani. Nyt sitten niiden IMKO-tiimien ähm, edustajat, jotka ovat kolmikanttaneuvotteluissa mukana, voivat tiedottaa, tai jotkut ehkä haluaisivat olla mukana, mutta he eivät välttämättä ole. Nyt ähm, me yritämme parantaa avoimuutta, joten varmasti tiedätte, että ensimmäisen käsittelyn neuvottelut ovat, neuvottelut ovat luottamuksellisia. Itse asiassa tässä on vielä tällainen tärkeä asiakirja, jossa on minun kuvani etusivulla. Tämä johtuu siitä, että saitte minulta tällaisen uuden vuoden toivotuksen. Kiitos, että muistutitte tästä. Vielä verkossa meitä kuunteleville haluaisin muistuttaa, että meillä on tällainen uutiskirje ja ehkä voisin sanoa, että tässä takasivulla on vielä IMKON sihteeristöstä kuva. Eli ei täällä ole pelkästään minun kuvaani. Uutiskirje sitten jaetaan kaikille ja jos verkossa joku meitä kuunteleva haluaa tämän uutiskirjeen, niin laittakaa sähköpostia. Eli seuraavaksi sitten tietoja kolmikantaneuvotteluista. Rova Colin Langen on täällä. Hän on tuosta ö, sähköisestä laskusta johtanut neuvotteluita ja sitten Rova Schaldemose ja Rova Pietikäinen voivat kertoa meille lisää omasta aiheestaan. Ja sitten nuo äh, moottoriajoneuvot, ne, niistä vielä on käyty neuvotteluja. Lisäksi olen saanut kirjeen ähm, kreikalaiselta, Kreikan puheenjohtajakaudelta, että radiolaitteiden suhteen olemme saaneet sopimuksen aikaiseksi. Tässä siis ne aiheet, joista voisimme saada päivitystä, eli ensiksi sähköiset laskut. Kiitos puheenjohtaja. Meillä oli, meillä oli kaksi kolmikantaneuvottelua viimeinen eilen ja olemme saaneet hyvin tasapainoisen paketin kasaan. Oli tärkeää saada mukaan tämä testivaihe ja, ähm, ja että äh, erotetaan toisistaan standardi ja täytäntöönpano jäsenvaltioissa – Lisäksi pitää helpottaa täytäntöpanoja jäsenvaltioissa. Yksi ongelma on vielä olemassa, nimittäin täytäntöpanon määräajat. Ehkä muistatte, että IMKossa me pitkään keskustelimme tuosta määräajasta 48 kuukautta ehdotti Andrea Schwab ja Tarabella muun muassa ehdottivat 15 kuukautta. 15 kuukautta me ehdotimme näille hajautetulle yksiköille ja 30 keskitetylle. Neuvosto teki omat ehdotuksensa ja nämä määräajat olivat meille liian pitkiä. Neuvosto sitten teki kompromissin 24 tai 30 kuukautta. Meidän mielestämme se on kuitenkin liian pitkää määräaika, sillä mehän olemme saaneet yksinkertaistamista täytäntöönpanoon suhteen. Nyt on kirjoitettu uusia johdantoosan kappaleita, jotka varmasti myös auttavat asiaa. Neuvosto ilmeisesti eilen ymmärsi kantamme ja lupasi, että perjantai-aamuna kokouksessa viesti annetaan eteenpäin. Puheenjohtaja lähetti vielä viestin myös Kreikan pysyvän edustustoon ja toivottavasti saamme lyhyemmät määräajat läpi. Muuten tätä tapana aika on liian pitkä. Mehän olemme saaneet ison paketin aikaiseksi julkiset hankinnat, käyttöoikeussopimukset ja niin poispäin. Sen takia minun mielestäni kahden vuoden täytäntöönpano aika ja 36 kuukautta sitten komissiolle standardien luomiseen ja 18 kuukautta keskitetylle julkiselle hankinnoille ja 18 kuukautta hajautetulle julkiselle hankinnoille on riittävä. Kiitän kaikkia. Me teimme pitkään myöhään yöhön töitä ja kiitän varjoesittelijöitä siitä, että yhteistyö oli hyvää ja puheenjohtaja vielä onneksi eilen vaikutti, vaikutti neuvostoon niin, että varmasti saamme hyvän lopputuloksen aikaiseksi. Kiitos. Okay. Well, thank you very much. Kiitos paljon. Ehkä voisin vielä korostaa, että tämä on sellainen paketti, jonka Kreikan puheenjohtajakausi haluaa viedä Koreperiin perjantaina. Kreikan edustaja oli sitä mieltä, että hän saattaisi saada tukea paketille. Minä olen kirjoittanut kirjeen yhdessä kollegan kanssa Kreikan puheenjohtajakaudelle ja tukenut tätä yhteistä kantaa. Komissiollakin oli rakentavia hyviä ideoita esimerkiksi käyttöoikeussopimuksesta, joten Olemme päässeet hyvin eteenpäin, mutta en, annamme vielä virallisia, virallisen päivityksen tästä vi, ensi viikolla, jos siis ö, olette yhteyksissä hallitukseen, niin ehkä voisitte puhua tämän kompromissin puolesta. Ja sitten Charles de Mose ja Pietikäinen, Kristel ehkä voi aloittaa. Kyllä. Kiitoksia. Tämä on tämän loppumaton tarina tästä paketista ja tuoteturvallisesta markkinavalvonnasta. En ole, emme ole vielä aloittaneet neuvotteluja, mutta tänään Kreikan puheenjohtajan valtio esittelee ehdotuksen mandaatio varten neuvostossa. Heillä on jonkinlainen kompromissi tästä artiklasta 7, joka on varsinainen kuuma peruna. Emme tietenkään vielä tiedä tulosta, toivon parasta, mutta en ehkä ole hirveän optimistinen. Suoraan sanottuna lähetimme kirjeen neuvostolle ja sanoimme siinä, että, että meillä on todella melkoiset aikapaineet, joten nyt tarvitaan tuloksia, jos heidän kanssaan on neuvoteltava. Tällainen merkki on siis lähetetty. Olen ollut yhteyksissä asiasta vastaavan kreikkalaisen ministerin kanssa ja olen keskustellut muidenkin jäsenvaltioiden kanssa – mutta minun viestini on todella se, että neuvottelut olisi aloitettava nyt. Jos näin ei käy, niin meillä ei ole aikaa saada asia valmiiksi tällä kaudella. Mutta tapahtuipa mitä hyvänsä tänään, suunnittelemme edelleen äänestystä mietinnöstä täysistunnossa, koska meidän on tämä kuitenkin otettava huomioon, on, on otettava huomioon se, että neuvotteluja neuvoston kanssa ei tule. Odotamme siis tämän päivän kokousta ja tänä iltana meillä on varjoesittelyiden kokous, joka koskee tätä tuoteturvallisuus- ja markkinavalvontapakettia ja siellä voimme keskustella, mitä seurauksia Koreperin tämänpäiväisellä päätöksellä on. Thank you. Uh, as you had already the situation... Kiitoksen, niin kuin kerroit, niin tämä tilanne ei ole mitenkään ihanteellinen. Tilanne on todella tiukka ja meidän pitää olla varovaisia, kun mietimme kuinka mennä eteenpäin. Jos ajatellaan paketin sisältöä, niin tämä on selvästikin asia, jonka haluaisimme saada läpi, mutta Oman käsitykseni mukaan pointti on se, että jotkut jäsenvaltiot eivät halua oikeastaan hirveän innossa tätä viedä läpi, koska saattaa olla jonkinlaista spekulaatiota siitä, että vaalien jälkeen parlamentin voimatasapaino saattaa olla toisenlainen, joten loppujen lopuksi ehkä ei tulisikaan niin tiukkaa sääntelyä markkinavalvontaan tuossa tilanteessa ja se tietenkin olisi kuluttajien ja yhdenvertaisten kilpailuolosuhteiden ja eurooppalaisten tuottajien kannalta huono asia ja koko sisämarkkinoiden uskottavuuden kannalta se olisi huono. Ja luulenpa, että tämä on se syy, miksi olemme kirjoittaneet varsinkin tiukkasanaisen kirjeen neuvoston puheenjohtajalle ja mukana oli puheenjohtaja Saldemos ja minä itse valiokunnastamme ja katsotaan nyt. No, tämä on tietenkin meidän pääsuunnitelmamme. Eli jos mitään ei tapahdu, niin sitten mennään täysistuntoon. Mutta minusta meillä pitäisi olla ikkuna hieman raollaan, jos voidaan jää, löytää jonkinlaisia luovia poliittisia keinoja saada neuvo, neuvosto neuvottelemaan. Tämähän on meille kaikkein tärkein tavoite, että saadaan lainsäädäntö läpi ja voidaan aloittaa todella neuvottelut mahdollisimman pian. Tämä on minun käsitykseni tilanteesta. Okay, well, um, Kuten sanoitte, meillä on tänä iltana vielä kokous ja ehkä huomenna aamuna voimme ennen kokousta tiedottaa asiasta ennen äänestyksiä. Minä olen toiveikas, että, että tämä hyvin tiukasti määritelty soveltamisala hyväksyttäisiin, mutta, mutta sitten nämä muut säännöt, esimerkiksi Made in England-sääntö, tässä kupissa esimerkiksi tekupissa on Made in England lukee siellä pohjassa. Vielä lopuksi ensimmäisen käsittelyn neuvotteluista – me kävimme epämuodollisen keskustelun tuossa Niin, tuosta moottoriajoneuvojen maasta toiseen siirrosta, joten kokous eilen oli hyvin hyödyllinen. Me pääsimme asian ytimeen sen suhteen, että kansalaiset saisivat moottoriajoneuvonsa rekisteröityä nopeasti ja tehokkaasti. Jäsenvaltioilla on ö, sellaisia ideoita, että pitäisi kaksin ja kolminkertaisesti aina kaikki tarkistaa. Mutta nyt olemme sitten liikennevaliokunnan kanssa ja jääneet sitä, että, hyväks, että vastavuoroisesti hyväksyttäisiin testausasiakirjat – useat jäsenvaltiot, ennen kaikkea esimerkiksi Tanska, on huolissaan kaksinkertaista verotuksesta. Mm, siis, että jos rekisteröi ajoneuvonsa esimerkiksi Tanskaan, niin joutuu maksamaan lisäveroja. Herra Manders, joka nyt valitettavasti ole paikalle, on ollut johtajana tässä asiassa, joten toivottavasti saamme sopimuksen aikaiseksi. Siinä kaikki, joten siirrymmekin seuraavaksi keskusteluihin meneillään olevasta työstä. Eli meillä on esittelijä kohti puolen tunnin aika varattuna. Aloitamme Solvit-mietinnöllä. Kuusi kompromissitarkistusta, niistä keskustellaan nyt. Herra Lokkakaard on paikalla, Hanslik on paikalla, Fox, Entäs kuka on SD-edustajan tänään? Ai hän on tulossa paikalle. Entä sitten komission puolesta? Hyvää huomenta. Te edustatte Rova Gruppenia ilmeisesti. No esittelen sitten teidät myöhemmin, kunhan kuulen nimenne. Eli herra Lökkekaard, voisitte esitellä kompromissit. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kuten viime kerralla sanottiin, meillä on työstänyt tiettyjä kompromisseja tekstin harmonisoimiseksi. Haluan lisätä tietoisuutta ja on korostettava yritysten välisiä yhteymiä ja myös parhaiden käytänteiden levittämistä. Kuten sanoitte puheenjohtaja, meillä on nyt kuusi kompromissiehdotusta. Minä päätin, että emme pidä varjoesittelyiden tapaamista, vaan lähettäisin kompromissiluonnokset muilta ryhmiltä kommentoitavaksi. Näinhän päätimme, muistaakseni viime kerralla. Olen saanut joitain kommentteja ja olen parhaani mukaan pyrkinyt tässä samanaikaiseksi tasapaino, niin että saadaan todellinen kompromissi aikaiseksi. Minusta tuntuu vielä siltä, että tässä nyt ollaan aika lailla pitkälle saman mielisiä ja on komissiolle korostettava sitä, että solvitia on vielä lisää kehitettävä. Mielestäni edessä olevat haasteet eivät nyt ole ylitse pääsemättömiä. Minusta tuntuu, että tässä on kyllä aika lailla laaja konsensus. Kommentoi tätä näin, mutta tietysti kuuntelen mielelläni kollegon ajatuksia. Uh, Kiitos. Kuullaan nyt, mitä varjoesittelijöillä on sanottavaa. Ensiksi Rova Hanslik. Hyvät kollegat, aivan aluksi haluaisin kiittää esittää esittelijään. Kiitoksia tästä loistavasta työstä. Kompromissitarkistukset menevät hyvään suuntaan. Tässä edistetään solvitin käyttöä. Tämä on erityisen tärkeää, koska tänä päivänä valitettavasti monet ihmiset eivät edes tiedä, että tällainen väline on olemassa. Ja tästä syystä olen todella iloinen, että kompromissitarkistuksessa tämä asia on mukana. Kompromissitarkistus, joka koskee yhteistyön lisäämisestä solvitkeskusten välillä ja näiden yrittäjäjärjestöjen välillä. Minä ehdottomasti tuen tällaista. Minä itsekin tein tämän tyyppisen tarkistuksen. Sitten kun ajatellaan, mm, minkälaisessa muodossa tämä yhteistyö toteutuu, niin siinä tarvitaan toki realismia. Esittelijä on tässä ehdottanut työryhmää. Minun mielestäni se on hyvä idea. Mutta kuten sanoin, yhteistyö ei välttämättä tapahdu juuri tässä muodossa. Hyväksyn, että tässä ei puhuta virallisesta yhteistyöstä tai muodollisesta yhteistyöstä. Solvit-keskusten työstä sitten tässä on todu, tod, tunnustettava millainen rooli niillä on ja millaista yhteistyöstä on jo olemassa. Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin tehtävä kaikkensa, jotta yhteistyötä Solvit-keskusten välillä vielä vahvistettaisiin. Sitten kompromissi, tarkistus neljä. Olen aivan yhtä mieltä esittelijän kanssa. On aivan selvää, niin tiedämme oikein hyvin, että tämä koskee kaikkia, tämä on väline kaikille. Tässä puhutaan hyvin täsmällisistä ryhmistä. Tarkoituksena ei ole rajoittaa pääsyä, vaan toteamme, että kyseessä on erityisen haavoittuvat ryhmät ja teemme kaikkemme, jotta solvit olisi käytettävissä myös tällaisille ihmisryhmille. Kyseessä on siis erityisen merkittävät ryhmät. Haluaisin vielä kerran kiittää esittelijää erittäin hyvästä yhteistyöhengestä ja olen täysin hänen ehdotustensa puolella. Kiitoksia. Mrs. Abel. Kiitos. Sitten Rova Abelia. Thank you, uh, Mr. President. I think from all the discussions that... Kiitos puheenjohtaja. Kun ajatellaan kaikkia keskustelua ja äänestystä Emblissä myös IMKossa, niin kävi ilmi, että kaikki haluavat parantaa Solvit-keskusten toimintaa. Olen sitä mieltä, että jos se toimii kunnolla, solvit on todella hyvä väline, jotta voidaan lisätä kuluttajayritysten luottamusta sisämarkkinoihin. Sisämarkkinan näkökulmasta toista vielä kerran, että mielestäni on todella tärkeää, että on tällainen ongelmanratkaisumekanismi kansalaisten ja liikemaailman käytettävissä silloin, kun ongelmia tulee esimerkiksi liikkuvana työntekijänä tai kun on muita rajat ylittäviä toimia ongelmia viranomaisten kanssa. Haluaisin kiittää esittelijän työstään ja kompromissiehdotuksista, vaikka minulla on pyyntö, joka koskee pientä ehdotusta kompromissi yksi, eli tässä erottaisiin toisistaan liikemaailma ja tietoisuus, mutta on, mutta on kuitenkin tärkeää, että hän yhtyy siihen, että kaikkien on voitava samalla tavalla päästä käsiksi solet portailleihin, sillä on tärkeää kehittää tätä mekanismia vielä. Toivon laajaa tukea kaikilta niin, että voidaan lisätä solvitietoisuutta. Verkosto ei toimi, jos sitä ei tunneta mahdollisten käyttäjien keskuudessa. On lisättävä myös yhteistyötä solvitkeskusten välillä. Tästä eteenpäin miten nyt pitäisi mennä. No me haluamme, että solvit pystyy käsittelemään ongelmat, jotka sille kuuluvat ja tämä kohtuullisessa ajassa on tärkeää, että yhteistyö toimii hyvin ja että loppukäyttäjät tietävät, minkälaisia mahdollisuuksia se tarjoaa ja sitä pitää myös eh, ohjata oikeaan suuntaan eh, portaalin kautta silloin, kun ongelmia tulee vastaan me tarvitsemme jonkun verran painostusta jäsenvaltioiden suuntaan, jotta päästäisiin eteenpäin. Haluan kuitenkin korostaa sitä, että on huomioitu olemassa olevat mekanismit, jos nyt jossain vaiheessa päästäisiin niin pitkälle, että tuolla harkitaan lainsäädäntöä, sillä nyt on tärkeää, että tästä epävirallisesta luonteesta ei nyt päästä eroon. Ja sitten 37 tarkistus. Siinä on ajatus, että jäsenvaltioilla voisi olla alueellisia solvitkeskuksia. Viime kertaista keskustelusta sain sellaisen mielikuvan, että tässä on vähän väärin ymmärrystä ja sen takia pelätään, että tällaiset keskukset voivat eh, heikentää solvitin toimintaa. Tämä on ymmärrettävä huoli, mutta haluan korostaa kuitenkin sitä, että tämä on vapaaehtoista. Jos jäsenvaltiot pitävät sitä tarpeisena, niin he voivat perustaa tällaisia keskuksia ehkä yhdistää ne muihin e, portaaleihin, joita on olemassa e, alueella tasolla. Ja näin oltaisiin lähempänä käyttäjiä ja olisi tällainen suora yhteyspiste. Haluaisin myös korostaa, että tällaiset alueelliset toimistot eivät kuitenkaan itse ongelmia ratkaisisi ja minä tarkistuksellani haluan tämän tehdä selväksi. Ongelmien ratkaisu voidaan hoitaa ainoastaan kansallisen hallinnon toimesta alueelliset keskukset olisivat vain, olisivat vain ikään kuin sellainen portaali, jonka kautta voidaan valitus tehdä, joka toimitaan sitten eteenpäin kansallisille viranomaisille ja sieltä sitten toimitetaan eteenpäin ne tapaukset, jotka eivät itse asiassa kuulu solvitille, ja näitähän on paljon. Ja tämä tapahtuisi varhaisessa vaiheessa. Toivottavasti tämä väärin ymmärrys tällä nyt ratkeaa, ja toivottavasti voitte tukea eh, esittämäni tarkistusta. Ja sitten vielä eh, viimeiseksi, mutta vähemmän tärkeänä, haluaisin kiittää eh, varjostelijoita yhteistyöstä, ja toivottavasti tämä mekanismi todellakin saadaan paremmin toimimaan. Kiitos. Kiitos, Rova Abe vielä Rova Ryyle. Haluaisitteko tekin kommentoida? Kyllä, kiitos. Haluaisin kiittää kompromissitarkistuksista ja siitä, että tuota yhtä tarkistusta ei otettu mukaan. Ne olisi vaikeaa, jos Solvitin tehtäviä nyt laajennettaisiin ja sen päinvastoin kuin edellinen puhuja, minä olen hyvin epäileväinen näiden paikallisten solvitien suhteen. En usko, että ne pystyisivät tähän tehtävään, joten minun mielestäni olemassa olevat solvitkeskukset pitää, niitä pitää mainostaa enemmän ja pitää huolehtia siitä, että ne tekevät paremmin yhteistyötä. Um, thank you very much. Uh, Mr. Kiitos. Seuraavaksi herra Fox. Thank you, uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Olen oikein iloinen, kun voin lisätä omat kiitokseni herra Lökkögaardille ja hänen toimistolleen. Olen äh, iloinen näistä kompromissitarkistuksista. Niissä puhutaan äh, tietojen jakamisesta, tietoisuudesta, solvetista ja valvonnasta. Mielestäni tarkistukset äh, heijastelevat sitä, että valiokunta on pitkälti yhtä mieltä siitä, kuinka meidän olisi tätä palvelua parannettava. Haluaisin vain yhden varoituksen sadan lisätä tähän kompromissiin neljä. Minä haluaisin, että, kaik, että koko yhteiskunta, myös vanhemmat ja ikääntyneet ja vanhaiset voivat tätä hyödyntää, mutta ei minusta ole hyvä käytäntö mainita tätä joka ikisessä lainsäädäntöpaperissa, jota kirjoitamme. Meillä on laajat saatavuusdirektiivit, joiden pitäisi koskea koko lainsäädäntöä. Jos tätä, tämä asia sitten, jos tällainen saatavuus ja pääsy joka ikiseen lainsäädäntöön lisätään, ja joka kerta käytetään hiukan erilaista sanamuotoa koskien näitä ryhmiä, jotka on erityisesti huomioitava, niin en usko, että tämä on kaikkein tehokkain tapa taata yhdenmukainen pääsy julkisiin palveluihin, jos joka ikiseen asiaan todella tämä asia mainitaan erikseen, joka ikisessä asiassa tämä mainitaan erikseen ja hieman eri sanamuodossa. Tämän halusin vain teille tehdä selväksi, mutta uskon, että valiokunnassa ollaan hyvin laajasti yhtä mieltä, että nämä kompromissit ovat hyviä ja olen valmis tukemaan tätä. So, thank you very much. Kiitos. Toivon tervetulleeksi myös Markt-pääosaston Rova Jensenin ja olet siis Rova Grubbenin tiimin jäsen. Ehkä voisit tässä vaiheessa antaa oman, omat kommenttisi tästä, näistä kompromisseista ja siitä, miten näet Solvitin kehityksen. thank you for passing me the floor. Kiitos puheenvuorosta. Itse asiassa suurin osa on jo sanottu edellisissä kokouksissa. Me odotamme innolla tämän mietinnön hyväksymistä huomenna. Ja itse asiassa tässä vaiheessa haluaisin vain kiittää kaikkia. Right, thank you very much. Well, in which case I'll give the... Kiitos. No, siinä tapauksessa annan puheenvuoron jälleen herra Loggegaardille. Hän voi ehkä tehdä yhteenvedon. Ja tästä todellakin äänestetään huomenna. No tämä on nyt sitten loppukommenttini. Niin haluaisin kiittää kaikkia näistä esitetyistä kommentista ja rakentavasta tällaista tiedosta työstä. Muutama jatkokommentti siihen, mitä täällä on sanottu. Ensinnäkin, jos kompromissia nyt katsotaan yksi kerralla ja mietitään näitä eri kommentteja, mihin liittyen, niin sanoisin, että tämä ykkönen jätys, että se jättäisiin kahteen osaan. No periaatteessa en tätä vastusta, mutta en kuitenkaan ehkä täysin ymmärrä, miksi näin pitäisi tehdä. Eli ehkä vois, voitaisiin ehkä vielä tätä asiaa vähän käsitellä tai voisitte kommentoida. Minä kyllä ymmärrän tai pyrin ymmärtämään, että miksi näin pitäisi tehdä. Ensin se vastustan, mutta haluan toimia nyt mahdollisimman oikealla tavalla. Eli ehkä tätä voitaisiin vielä kommentoida. No annan kohta Rova Abelalle puheenvuoron, sillä meillä on vielä viisi minuuttia, mutta voitte puhua noista muista kohdista ensiksi. Before. Niin kohta neljä. Edustaja Fox kysyi siitä. No itse asiassa en tässä vaiheessa ole vielä ottanut mukaan tekemäni ehdotusta. Ehkä edustaja Fox voitaisiin saada mukaan niin, että muutettaisiin täällä sanaa particularly erityisesti. Eli jos sen sijaan laitettaisiin esimerkiksi. Muuttaisikohan tämä mitään? Eli ehkä tällä tavoin voitaisiin ikään kuin korostaa tätä erityistä seikkaa. Minusta olisi parempi, jos annettaisiin esimerkkejä, eninkään korostettaisiin niitä käyttämällä sanaa erityisesti Voisitko kommentoida tätä? The words online port. No minusta oli miele, mielekkäämpää, jos laitat laitettaisiin tuon sa- sanonnan online portals jälkeen for all citizens. Heti jos ö, sanotaan, että X-ryhmälle, X-ryhmää pitää kohdella eri lailla kuin Y-ryhmää, niin silloin kyllä tehdään huonoa lainsäädäntöä. That was, uh, that was an idea, but we... No, siinä on kyllä yksi mahdollisuus, mutta hoidetaan tämä kahdenvälisesti. Ja vielä yksi asia liittyen tähän alueelliseen kysymykseen. Minä kuuntelin hyvin tarkkaa komission kannan. He ovat ihan oikeassa mielestäni periaatteessa. Minulle sopii, että lisätään jotain liittyen tietoasiaan, jos siitä päästään sopimukseen, mutta haluaisin myös korostaa, niin kuin edustaja Ryden muut puhujat ovat sanoneet, että emme halua antaa lisää tehtäviä aloiselle tasolle tässä vaiheessa. Meidän pitäisi tämä tehdä todella selväksi kyllä. Ja sitten toisaalta vaikutti siltä, että täällä yleisesti ollaan aika lailla samaa mieltä sen kanssa, mitä tähän asti on saatu aikaiseksi. Eli tässä mielessä odotan mielenkiinnolla huomista äänestystä ja voimme hetken keskustella vielä varjostelijan kanssa myöhemmin. Kiitos. Annan nyt Rova Abelalle mahdollisuuden selittää. Niin puheenjohtaja, me oikeastaan sanomme aivan samaan asiaan tästä alueellista varanomaista. En tarkoita, että meillä olisi, että meidän pitäisi siirtyä kansallisesta tasolta alueelliselle tasolle, vaan sanon vain sen, että meidän pitäisi ainakin antaa kansalaisille mahdollisuus saada tietoa alueellisella tasolla. Onko se sitten ikoni nettisivulla, josta sitten siirretään Solvitin sivuille vai onko ne sitten lappusia, joita jaetaan alueellisella tai paikallisella tasolla. Ei, ei tässä ole kysymys siitä, että palveluja siirrettäisiin minnekään toiselle tasolle. Enkä tarkoita, että alueellisella tasolla tarvitaan lisää henkilökuntaa tai jonkun henkilön pitäisi olla antamassa tietoja. Tarkoitan vain, että alueellisissa keskuksissa, alueellisella paikallisella viranomaisella pitäisi olla jonkinlainen tietopistesolvit solvit-mekanismista. Tätä tarkoitin. Tätä tarkoitin alueellisella tasolla. Olen ollut alueellisella paikallisella tasolla politiikassa mukana 17 vuotta, joten tiedän, että se on kyllä se on se, on se taso, minne, missä ihmiset käyvät. He kysyvät tietoa kaikesta, joten annetaan heille mahdollisuus saada lisää tietoa lähempänä ihmisiä. Ja näin vähän siirretään taakkaa myös kansallisilta viranomaisilta. Tämä oli pointtini sitten tarkistuksesta viisi minusta. Meidän pitäisi korostaa vammaisia ja ikääntyviä ihmisiä. Minun mielestäni meidän pitäisi taata pääsy kaikille. to, to, to, to be taken into account. Minusta tämä on otettava huomioon. Kiito, kiitoksia. Toivon, että sanoin asian selvästi. So you were agreeing with Mr. Fox as well, you? Eli olette myös herra Foxin kanssa samaa mieltä. Herra Lökkökaat, Saat vielä pitää loppupuheenvuoron esittelijänä. No nyt kuulemme taas kerran nämä argumentit. Ja liittyen tähän alueisiin kysymyksiin varmasti kyllä löydämme jonkunlaisen kompromissiratkaisun. Ja sitten Foxin kanssa katsotaan, päästäänkö yksimielisyyteen. Hyvä. Olen varma, että teillä on hyvä varjoesittelijöiden tiimi, joten äänestyksestä tulee varmasti rakentava. On hienoa, että komissikin on paikalla, sillä tämä on tärkeä aloite komissiosta, jota me olemme jatkuvasti tukeneet. No nyt olemme kaksi minuuttia etuajassa, joten haluaisin käyttää tilaisuuden hyväksi toivottaakseni uuden valiokunnan jäsenen tervetulleeksi. Hän on varajäsen Puolasta. Hän tulee herra Traskovskin tilalle, hänen nimensä on herra Ross. Tervetuloa valiokuntaan. Hän on IPP-ryhmän e jäsen. Haluaisitteko esitellä itsenne? Teillä olisi minuutti aikaa. Haluaisitteko siis äh, ehkä muutamalla sanalla esitellä itsenne vai ei? No hyvä, on. Siinä tapauksessa siirrymme toiseen hyvin tärkeään asiaan, josta äänestetään, tai ei äänestetäkään huomenna, sillä me olemme lykänneet äänestystä. Rova Seinolo voi varmasti selittää, miksi äänestystä on lykätty. 27 tarkistusta on tehty. Itse varjoesittelijöitä ei ole tarpeeksi paikalla. Herra Vandekamp on kyllä paikalla ja kuuntelee varmasti. En tiedä, tiedä onko Herra Manders paikalla. Liberaaleja ei näytä olevan tarpeeksi paikalla, mutta Ryyle ja minä olemme paikalla. Me olemme tavallaan tällaisia ankkurivarjoesittelijöitä tai päävarjoesittelijöitä. Nyt Senalova voi käyttää alkupuheenvuoron. Äh, ja bych zase na äh, chtěla... Kiitos. Haluaisin ensiksi kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja kollegoita. Haluaisin kiittää myös erityisesti puheenjohtajaa hänen panostuksestaan asiaan. Olen teidän kanssanne samaa mieltä siitä, että tämä aihe on erittäin tärkeä. Tämä lainsäädäntöksi on tärkeä meillä. Mitä lähemmäksi tulemme tavoitetta, sitä sitä tärkeämpää on muistaa pääasia tässä e-call-järjestelmässä. Se on turvallisuus. Nimittäin jos onnettomuus tapahtuu, äh, hätäpuhelu numeron 112 pitäisi tapahtua automaattisesti. Tämä voisi Euroopan kaduilla ja teillä vähentää kuolonuhreja. Se voisi vähetä kuolonuhreja jopa 1500. Ja tietosuoja on erityisen tärkeä aspekti ja tämä avoin toimintaympäristö sekä yksityiset palvelut sekä nykyiset toiminnot autossa ovat tärkeitä Valusta lähtien haluaisin, vaat, haluaisin, että taataan, että järjestelmällä ei voida seurata sitä, missä autot aina kulkevat. EK-järjestelmän pitäisi olla julkinen hätäpuhelujärjestelmä, joka käyttää numeroa 112 ja joka on maksutun kaikille kuljettajille, kaikille henkilöille automerkistä huolimatta. Mainitsitte, että meidän pitää lykätä äänestystä. Se johtuu siitä, että LIBE-valiokunta antaa artiklasta kuusi lausunnon, eli tietosuojasta. Eli säännön, säätö 50 on hyväksytty puheenjohtajakokouksessa. Sen takia LIBE-valiokunnalle pitää antaa aikaa keskustella ehdotuksista ja tehdä tarkistuksia. Ja näin meidän pitää sitten odottaa Liben lausuntoa ennen äänestystä. Tästä syystä emme äänestä huomenna, kuten alun perin sovittu, vaan sitten vasta helmikuun alussa. Minä osallistun Liben varjoesittelijöiden kokoukseen ja olemme oikealla tiellä. Sitten kompromissitarkistuksiin. Kuten sanoitte, 27 kompromissitarkistusta on annettu. Ne kattavat nuo kaikki 123 tarkistusta meidän valiokunnastamme ja Tranista ja Itrestä. Olen laatinut ja keskustellut näistä kompromissitarkistuksista sarjasettelijöiden kanssa Strasbourgissa. Meillä ei ollut mitään suurempia ongelmia näiden suhteen. Minulla oli, minä olen äh, myös antanut tästä lausunnon ja EPPltä olen saanut myös ö, äh, tietoja, lisätietoja ja haluaisin siitä kiittää Van de Kampia. Nyt sitten tärkeimpiin aiheisiin, jotka on mainittu kompromissitarkistuksessa. Yksi niistä on yhteen toimivuus Galileo- ja EGNOS-järjestelmien kanssa. Tämä koskee tarkistuksia 3 ja 17. Nämä satelliittipaikannusjärjestelmät, niiden suhteen haluaisin lisätä tekstin sanan operational, eli toimin, toiminnallinen. Nämä Lisäksi tarkistus 16 on tärkeä, eli kuluttajilla on edelleen mahdollisuus itse valita yksityinen järjestelmä, mutta yksityisessä järjestelmissä pitää taata, että hätäpuhelujärjestelmä voi soittaa julkiseen numeron 112. Eli jo jos rinnakkain käytetään yksityistä ja julkista palvelua, niin pitää taata, että vain yksi niistä on kerrallaan toiminnassa. Ja sitten tarkistukset 8, 18 ja 19. Me haluaisimme, että komissio pitää kuulemisen kaikkien sidosryhmien kanssa ja ottaa selvää, mitä vaatimuksia tällaiselle avoimelle, avoimen käytön ympäristölle on minkälainen tällaisen käyttöympäristön pitäisi olla, minkälainen avoimen käytön ympäristön pääsyvaatimus olisi. Ja sitten tarkistukset 25 ja 27. Parlamentti on vuonna 2012 pyytänyt pakollista ICOL-järjestelmää lokakuusta 2015 lähtien kaikkiin uusiin ajoneuvotyyppeihin. Ja kaikkien osallisten, kaikki osalliset tarvitsevat aikaa myös delegoitujen säädöksen, säädösten hyväksymiseen, joten aiomme seurata edistystä tarkasti ja ehkä vielä miettiä tätä määräaikaa uudelleen. Ja sitten tarkistus 26. Tässä parlamentti vaatii kahta raporttia kertomusta. Ensimmäinen koskee infrastruktuuria, sitä, e, että tutkitaan, onko, olemassa, onko tehty tarvittavat toimet, jotta järjestelmä voidaan ottaa käyttöön. Ja sitten lokakuussa 2018 komission pitäisi tutkia, voitaisiinko järjestelmä laajentaa muihin ajoneuvotyyppeihin. Sen lisäksi komission pitäisi mahdollisesti tehdä lainsäädäntöehdotus avoimen käytön ympäristöstä. Nyt sitten LIPE 30. tätä kuuta hyväksyy lausuntonsa ja sen jälkeen aion esitellä tarkistetut kompromissitarkistukset kaikille varjoesittelijöille ja sen jälkeen, jos on tarpeen, niin voimme pitää vielä varjoistelijan kokouksen, mutta en usko, että se on tarpeen. Sen jälkeen IMKO sitten tässä muodossaan äänestää ehdotuksesta tästä mietinnöstä ja 11. helmikuuta asia oli sitten käsitelty. Silloin äänestettäisiin ja toisella helmikuun Strasbourgin täysistun viikolla äänestäisimme täysistunnossa asiasta. Kiitos paljon. Kiitos. Minä haluaisin vahvistaa, koska minähän olin puheenjohtajana viime viikolla Strasbourgissa mukana tässä kokouksessa. Libe oli lähtenyt mukaan todella myöhäisessä vaiheessa ja Libe on itse asiassa valiokunta-aloitteisen mietinnön parissa keskustellut asiasta jo kolme vuotta ja nyt sitten lähdetään näin myöhään liikkeelle käsittelemään tietosuojaan. Ja vaikka, sen, vaikka on ollut hyvin tarkka tietosuojan suhteen, minä tein kyllä Libe-valiokunnan puheenjohtajalle selväksi, että olen hyvin pettynyt siihen, että me joudumme lykkäämään työtämme mutta en usko, että tämä kuitenkaan vaikuttaa meidän edistyksemme neuvoston kanssa, mutta silti tämä toi, menettelytapa oli hyvin, hyvin suuri pettymys. Nyt sitten Van de Kamp saa seuraavaksi puheenvuoron. Voorzitter, dank u zeer. Ehm, ik wil allereerst de rapporteur en... Puheenjohtaja, kiitoksia. Haluaisin onnitella esittelijää ja hänen tiimiään. Haluaisin kiittää myös sihteeristön henkilökuntaa. He ovat tehneet paljon työtä tämän eteen. Olen hieman yllättynyt siitä, mitä Libe-valiokunnassa kollegat ovat tekemässä. Minäkin olen Libe-valiokunnan jäsen. Ehkä minulla olisi pitänyt tuossa valiokunnassa vähän enemmän olla tässä asiassa mukana, mutta minusta vaikuttaa nyt siltä, että siellä ollaan nyt kiinnostuttu vain tästä nappulasta. Ja siinä mennään vähän liian pitkälle. Heidän pitäisi keskittyä alkuperäiseen tehtävänsä, eli, eli tietosuojaan. jos tämä katkaisija tai tämä nappula asia hylätään live-valiokunnassa, niin se olisi... Kompromis amendement 8, 19 ja 26. Dat... Se olisi meillä meni kompastuskivi 8, 19 ja vielä yksi muukin tarkistus käsittelee tätä avoimen käytön ympäristöä. On aivan selvää, että että emme voi säännellä tätä asiaa keittiön oven kautta. Me samaan aikaan pyydämme, että komissio painaisi hieman kaasua, jos nyt tässä yhteydessä voi tällaista ilmaisua käyttää. Ehkä voisimme pyytää En zou... Toteutettavuustutkimusta, eikä tässä tarkastuksessa 19 viitata siihen, joten pyydän, että poistettaisiin tämä toteutettavuustutkimus, koska muussa tapauksessa joudumme aloittamaan taas kaiken alusta. Sitten kompromissitarkistus numero 18. Siinä puhutaan IK-järjestelmän korjauksista. sellaisissa korjaamoissa, jotka eivät ole virallisia korjaamoja. Niin mietinpä tässä, kuinka pitäisi toimia, koska sittenhän nämä korjaamot sanovat, että eivät hän, he, ne voi enää korjata muuta kuin e-call-järjestelmää. Ehkä tästä voitaisiin poistaa sana ajoneuvo niin, että, että merkki merkkikorjaamat sitten huolehtisivat niitä sitten, niistä. Sitten kohta, tarkistus 26. Tässä puhutaan siitä, että olisi mahdollista lainsäädäntöä avoimen käytön ympäristöstä ja se julkaistaisiin mikäli tarpeellista kaksi vuotta sen jälkeen, kun direktiivi on astunut voimaan minä sanoisin kaksi vuotta hyväksymisen jälkeen, näin voitaisiin vähän nopeuttaa. Koska hyväksymisen jälkeen kolmikantaneuvottelussa eh, kestää vielä aika kauan aikaa ennen kuin direktiivi astuu voimaan. Aikataulun osalta toivon, että kunhan kuulen sihteeristä ensin, niin toivon, että tämä saataisiin helmikuun täysistuntoon. Muuten aika loppuun. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Mandels. Kiitos oikein paljon, niin edustaja Mandels. Thank you, voorzitter. Eh, ik wil ook eh, rapporteur bedanken. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää Kuten melkein aina olen yhtä mieltä Wim de Kampin kanssa. Eh, Pyydän, että lykätään äänestystä. <clears throat> Dat zal het systeem enorm overbelasten. Minusta on tärkeää, että tämä hätä numero 112 on, on tässä mukana, mutta toisaalta saattaa tulla ylirasitusta, ylikuormitusta. Ehkä voitaisiin tässä soittaa toiseen numeroon, erityisorganismiin, jonne voitaisiin ilmoittaa esimerkiksi, että no ei tänne nyt ambulanssia tarvita. Tai tapauskohtaisesti voidaan tarvitakin. Pitäisi välttää se, että ambulanssi ei tulisi silloin, kun vakavia onnettomuuksia on tapahtunut. Joka tapauksessa on tärkeää, että jos itse olisin onnettomuudessa ja tällainen airbag ilmatyyny aktivoituu, enkä ole hahmottunut, että voisin aktivoida tämän puhelun niin, ettei sitten koko tämä pelastusoperaatio lähde automaattisesti käyntiin. Eli sen jälkeen, kun ilmatyyny on tyhjentynyt, niin haluaisin mielelläni soittaa omaan autokorjaamooni tai, tai autojärjestöön tai mihin sitten ikinä. Ja haluaisin tämän hätä prosessin keskeyttää, jos ei sitä tarvita. Äh, Minä haluaisin vielä huomauttaa äh, yhteen seikkaan, joka tässä keskustelussa on unohtunut. Tämän järjestelmän käyttöön ottu, otto, jonka pitäisi tuoda turvallisuutta ja pelastaa ihmishenkiä, tämä järjestelmän käyttöönotto on nyt pakollinen. Ja se joissakin jäsenvaltioissa, ei välttämättä kaikissa, mutta joissakin, muun muassa Saksassa, johtaa täysin uuteen keskusteluun. Ja jos parlamentti on nyt käsitellyt tätä kaksi-kolme vuotta jo, niin siltä, siitäkin huolimatta julkisessa keskustelussa tätä ö, asiaa ei ole vielä huomattu, että järjestelmästä siis tulee pakollinen. Eli meidän pitää siis todellakin kiinnittää enemmän huomiota tietosuojaan ja olen kiitollinen esittelijälle siitä, että hän on otta, antanut, pyytänyt tätä briefing paperia ja tämä, tämä katkaisija nappula mielestäni on täysin turha, sillä, sillä se ei ratkaise tietosuojaa kysymystä. Tässä ei ole kyse siis seurannasta, jos, missä siis todellakin haluamme ottaa tietosuojan huomioon, niin briefing paperin suosituksia on noudatettava ja siinä nimittäin sanotaan, että kyse on täysin minimitietomäärästä. Ja pitäisi noudattaa suhteellisuusperiaatetta, eli tietojen määrä pitäisi olla mahdollisimman vähäinen. Varmasti voimme saada aikaiseksi hyvän kompromissin ja haluaisin kiittää esittelijää hänen työstään ja hänen viisaasta tavastaan käsitellä tietosuojaa. Kiitos. Good, thank you. I'm um, just, I'm, um, I'm in my role as a shadow, but... Kiitos. esittelijän roolissa haluaisin sanoa sen alvalle, että nämä kompromissitarkistukset tarkistukset varmasti valmistavat sen, että valiokunta antaa hyvän lopputuloksen. Ja liittyen siihen, mitä edustaja Ryyle sanoi, nyt on tehty selväksi se, että me pystymme todella käsittelemään eh, tietosuojaa asioita, koska sitä todella usein käsittelemme. En nyt enää lähde toistamaan sitä, mitä aikaisemmin sanoin, mutta tiedän, että live valikon valmistelija on ollut tässä hyvin aktiivinen. Eli ehkä ainoa asia, mitä haluaisin kommentoida, on, että kun tässä on nämä kompromissiehdotukset, niin on lähty realistiselle tielle, mutta tässä on tämä yhteen toimivuus. Meillä on tämä ajoneuvojärjestelmästä tämä yleinen verkosto ja ne halutaan samansuuntaisiksi niin, että varmistetaan, että ajoneuvoihin ei asteta sellaista järjestelmää, joka on yhdenmukainen sen järjestelmän kanssa, joka itse asiassa toimi. Tämä olisi hyvä saada tänne mukaan, tämä olisi hyvä pohja keskusteluille neuvoston kanssa, jos valiokunta näin huomenna päättää äänestyksen jälkeen, sillä en tiedä minkälaisia mm, suunnitelmia teillä on, mutta minusta olisi järkevää, jos edustaja Sahnalova näin kokee, että olemme valmiita menemään eteenpäin hyväksymään mandaatin, tämä varmasti varjo Stöllille sopii, hän voisi tällaista pyytää huomissa äänestyksiä, näin voitaisiin päästä eteenpäin. Ainakin neuvoston kanssa meillä on hyvän aikaa vain käytettävissämme. On ehkä optimistista ajatella, että lopputulokseen päästäisiin tätä ennen, mutta meidän pitäisi kuitenkin tehdä selväksi, että me olemme valmiita edistymään sillä. Tämä on hyvin tärkeä ehdotus kansalaisten kannalta ja myös tieliikenteen osalta, tieliikenneturvallisuuden osalta tätä asiaa on kehitelty jo kymmenisen vuotta. Silloin se tuli ensimmäistä kertaa esille ja aika moni maa on jo allekirjoittanut yhteisymmärrysmuistioita siitä, että tämä otettaisiin käyttöön. Eli olisi todella tärkeää, että tässä päästäisiin e, eteenpäin ennen e, parlamentin kauden loppua. Ja nyt toivotan tervetulleeksi edustaja Marin Neskuun. Hän on e, teollisuusvaliokunnasta ja kiinnostunut tästä asiasta. Haluaisin sitä kommentoida. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja käyttää, kiitoksia tästä mahdollisuudesta käyttää puheenvuoro täällä. Minulla on vain kompromissitarkistuksesta kolme yksi kommentti. Se koskee johdantosen kappaletta kuusi. Ja sitten numero 17, artikla 5, kohta 3. Tämä on sama huomio tähän. Nämä kaksi kohtaa pyytämät, että vastaanottajat olisivat yhteensopivia sopivia satelliittinavigaatiojärjestelmien kanssa, mutta mm, olette lisänneet komission tekstiin operatiivinen sanan. Minusta tämä ei ole hyvä lisäys, koska Galileo ei ole operatiivinen tällä hetkellä. Sitten tulee operatiivinen tämän vuoden lopulla tai ensi vuoden alussa mutta teollisuudelle ja valmistajille tällainen ohjaa, ohje laatia laitteet, jotka ovat, jotka ovat yhteensopivia Galilan kanssa, niin kyllähän jos me jätämme tämän operatiivisen maininnan tähän, minusta se ei toimi kannustimena – valmistajille niin, että ne rakentaisivat näitä Galileo-yhteensopivia vastaanottajia. Tietenkin haluamme edistää Galilean käyttöä markkinoiden eri sovellusten kautta, ja tämä e-call on erittäin tärkeä sovellus Galileolla, mutta minun pyyntöni on, että otetaan tämä operatiivinen sana pois. Minun mielestäni komission teksti on ihan hyvä, mutta jos halutaan säännöttö tämä in particular, niin onkoon vaan, mutta operatiivinen sana pitäisi poistaa tästä kohdasta. Kiitoksia. Thank you for, for bringing that, um, e- Kiitos, että otitte tämän esille työllisyysvaliokunnan näkökulmasta. Te olette läheltä seurannut Galileaa, tiedän, että se on tärkeä asia. Ja sitten annan seuraavan puheenvuoron sen alueelle, mutta sitä ennen vielä komissio eh, sieltä eh, Barbara teollisuus, anteeksi, yrityspääostosta. Hän on työstänyt näitä moottorien ajoneuvoasioita jonkin aikaa, eli ehkä voisitte kommentoida näitä kompromissiehdotuksia tai ottaa sille muita asioita valiokunnan kanssa. Chair and good morning. Kiitos puheenjohtaja ja hyvää huomenta. Ensinnäkin haluaisin kiittää sisämarkkinavaliokuntaa ja esittelijä Sena Lovaa sekä ver- varjoesittelijöitä tästä mietinnöstä. Tämä on erittäin tärkeä ehdotus kansalaisille ja tieturvallisuudelle. Kompromissitarkistuksesta sanoisin, että olemme tyytyväisiä siihen, että meidän ehdotuksemme pääperiaatteet on säilytetty, nimittäin soveltamisala ja se, että ehdotuksen pitäisi kes, eh, keskittyä tähän 112-järjestelmän eh, lisäksi tämä yhteen toimivuus Galileon kanssa on hyvä. Olemme tyytyväisiä myös siihen, että on yritetty selventää tekstiä ennen kaikkea määritelmiä ja viittauksia käytettäviin standardeihin. Mitä sitten tulee avoimen käytön ympäristöön, niin olemme samaa mieltä siitä, että tässä vaiheessa tämä johtaisi oikeudelliseen tyhjiöön ja viivästyksiin yksi järjestelmän ekojärjestelmän toiminnalliseksi saattamisessa mutta olemme samaa mieltä siitä, että järjestelmä pitäisi ottaa käyttöön mahdollisimman nopeasti, jotta voimme sitten määritellä standardeja avoimen käytön ympäristölle. Yksi vaikeimmista aiheista on viittaus kolmannen osapuolen se, palveluihin tässä tekstissä. Tietysti ymmärrämme syyn tälle tarkistukselle, ennen kaikkea tarkistukselle 16. Järjestelmä on ollut käytettävissä markkinoilla jo jonkin aikaa ja se on ollut hyödyllinen. Ja olemme tyytyväinen, että 112 perustuva ECOL-järjestelmä olisi pakollinen kaikissa autoissa, eli tämä kolmannen osapuolen palvelu olisi lisäpalvelu. Sitten seuraavaksi niihin aiheisiin, joita voitaisiin syvällisesti ehkä vielä käsitellä, jos otetaan kolmannen osapuolen palvelut mukaan tekstiin. Ne liittyisivät teknisiin asioihin ja tietosuojaan. Tietosuojan suhteen saattaisi olla tarpeen kehittää sääntöjä, jotka ehkä vähän poikkeavat kaksi järjestelmästä, kun otetaan huomioon näiden järjestelmien monimutkaisuus, meidän pitäisi myös huolellisesti kehittää sääntöjä, jotta voimme taata yhteen toimivuuden ja sen, että järjestelmä on todellakin tehokas ja tyyppihyväksynnän suhteen se voidaan tarkistaa. Eli kaiken kaikkiaan olemme tyytyväisiä tarkastuksiin, mutta olemme sitä mieltä, että pitää syvällisesti miettiä teknisiä näkökohtia sekä kuluttajan suojaan. suojaa. Kiitos. Good. Thank you very much. I'll give the concluding... Kiitos oikein paljon. Ja loppu puheenvuoron voi pyytää edustaja Sanalova ja kommentoida myös näitä muita ajatuksia. Haluaisin kiittää kaikkia kommenteista Haluaisin vielä kommentoida näitä kollegoiden huomioita. Van de Kamp, kiitos kommenteista. Kiitos myös siitä, että mainitsitte tämän katkaisijan ja siihen liittyvän keskustelun. Olen samaa mieltä teidän kanssanne. Minäkin olen siis sitä mieltä, että tässä on kyse vastuusta toimivuuden suhteen, eli olemme tästä yhtä mieltä. Sitten avoimen käytön ympäristö. Mielestäni se on monimutkainen kysymys, joka pitäisi lainsäädäntötekstissä käsitellä. Eli haluaisin, että nopeasti toteutettaisiin toteutettavuustutkimus. Vuoden määräaika olisi meidän mielestämme paras. Ei ole mitään syytä sille, miksi määräajan pitäisi olla pidempi. Seuraavaksi haluaisin käsitellä ta- kompromissitarkistusta 18. Me olemme reagoineet siinä usea, useisiin tarkistuksiin. Ehkä Pandekamp voisi sanoa, voisiko sana vehicle ajoneuvo jäädä tähän tekstiin, vaan haluaako hän poistaa, se, poistaa sen. Mielestäni on kyse juuri tästä sanasta. Seuraavaksi kollega Mandersille haluaisin sanoa, että mielestäni on tärkeää, ja tästä puhuimme myös, kun puhuimme näistä kompromissitarkistuksista, mielestäni on tärkeää korostaa sitä, että jokainen onnettomuus ei ole vakava. Ei, jokainen onnettomuus ei ole sellainen, johon tarvittaisiin pelastushenkilökuntaa. Eli pitää siis erottaa ne tapaukset, joissa tarvitaan öm, pelastajia, joissa taas ei. Tässä haluamme ennaltaehkäistä sitä, että tulee vääriä hälytyksiä, joita tulee jo tällä hetkelläkin 112-järjestelmään. Seuraavaksi Rova Ryylen kommentteihin. Kiitos ensinnäkin huomioistanne. Olen täysin samaa mieltä siitä, että pitää määritellä tämä minimitietomäärä. Tässä sana minimi on tavallaan se maksimi, jonka voimme tässä tarjota. Eli kyse on siitä minimitietomäärästä, jonka, ö, ähm, jonka hätäpalvelut tarvitsevat ö, äh, toteuttaakseen operaationsa. Ja sitten vielä Marineskulle. Voimme ottaa kommenttinne huomioon ja ehdotuksenne huomioon, niin voimme tarkastella asiaa vielä tarkemmin. Kiitos. You, Mr. Van den Kamp, was a specific... Kiitos, herra Van den Kamp. Tässä oli tämä asia, jonka otitte esille liittyen ajoneuvoihin. Haluatteko vastata? Uh, ja, voorzitter, ik, het lijkt me beter dat ik dit toch even herneem in de... In de... Puheenjohtaja, Tässä on ehkä väärinkäsitys. Jos poistamme tämän sanan, vaarannamme vapaat korjaamot. Siksi olisi parempi, että tämä sana jää. Mutta minun on tutkittava tarkkaan, mitä seurauksia sillä on. All right, well I think we, we have, uh, and have until February the 11th. Ja tässä on vielä helmikuun 11. päivään asti aikaa, eli on hyvä, että voidaan sen olevan johdolla näitä kompromissiedotuksia tuohon mennessä saada aikaisiksi ja saada paketti valmiiksi ja katsotaan myös, miten lipevaliokunnassa äänestetään. Tähän pitää suhtautua hyvin vakavasti, mutta tämä on jo ennakoitu. Kiittäisin teitä ja seuraavaksi menisin sitten omaan tekstiini, eli minä olen nyt lausunnon valmistelija ja puhun siinä roolissa. Haluaisin katsoa, kuka varjoesittelystäni tai valmistelystäni on paikalla. Edustaja Bastos, onko hän tulossa? Rajan paikalla. Ja edustaja Kreutzmann on paikalla. Engströmkin ilmeisesti on tulossa. Hän vielä tekee viime hetken töitä. Ja sitten vanhunkan ei näytä olevan paikalla, mutta toivottavasti hän tulee vielä tarkoitus on aloittaa kello 10.15 ja kello on 10.15, eli voimme varmasti nyt mennä eteenpäin. Yes, have I got it here? Bastos just signing in, Edustaja Bastos on juuri allekirjoittamassa, eli pääsemme aloittamaan, ja Engströmin paikka on vielä tyhjä, mutta toivottavasti hän tulee mukaan, eli nyt puuttuu enää edustaja Vanu. Okay, well let's make a start then. Um... No nyt ehkä voimme aloittaa. Anthony Wheelen, tervetuloa Connect-pääosastosta. Kiitos siitä, että näin tarkkaan seuraatte meidän työtämme. Ja edustaja Bastos on paikalla ja e, myös Robert Neo on kohta täällä. Eli voimme nyt aloittaa. Aivan ensiksi jos muistuttaisiin kaikkia siitä, missä mennään, ne, jotka eivät ole olleet suoraan mukana, niin tarkoitus on meidän lausuntomme hyväksyä huomenna. Ja se menee sitten suoraan ITRE-valiokuntaan, joka 27. helmikuuta hyväksyy mietin, joka koskee sisältöä. Ja kaikki kuluttajansuoja-asiat kuuluvat meille, eli huomissa äänestyksessä tehdään päätös siitä, mitä kuluttajasuoja-asioita otetaan mukaan tähän itre mietintöön ja mitä tulee sitten eh, avoimen pääsyyn. Tehän tiedätte, että tämä on asia, jota olemme käsitelleet. Meillä on tiedotusvaliokunnan kanssa yhteisiä eh, päätösvalta-asioita tässä. Heillä on yhteen ainoan asian eh, päätösvalta, joka kuuluu ainoastaan heille, mutta todennäköisesti me pystymme kuitenkin tekemään näitä eh, avoimen internetin ehdotuksia, sillä siellä varmasti on myös ihan samantapaisia ajatuksia, ehkä on jotain mm, eh, nyanssiasioita, joihin pitää vielä puuttua. Ja sitten jos ajatellaan tätä tähänastista menettelyä, niin haluaisin erityisesti kiittää varjo valmistelijoita kaikista työstä. Heitä on kovasti painostettu, jotta saataisiin aikaiseksi hyviä kompromisseja. Ja yleisesti ottaen voisin todeta, että tämä on mennyt aika hyvin. Ja tietysti kaikkia pysty tyydyttämään, jos ajatellaan sisältöä, niin tässä nyt kuitenkin vaikuttaa siltä, että ollaan aika lähellä kompromissia. Ratkaisu oli 90 prosenttia on voitu niin. hoitaa näin. Varjostelut painostavat siihen, että otettaisiin eh, erilaisia yksityiskohtaisia kommentteja, jotka ovat myönteisiä. En nyt niihin halua enää kovasti palata, sillä niistä on jo paljon aikaisemmin puhuttu. Eli kompromissit koskevat nyt versiota kolme. Me olemme julkaisijakin versiot yksi ja kaksi, mutta nyt vielä tehdään jotain yksityiskohtia koskevia muutoksia ja tässä vaiheessa haluaisin puuttua sellaisiin seikkoihin, joista ei ole tähän asti puhuttu, erityisesti jos ajatellaan 112 palvelun vahvistamismahdollisuuksia. Eli nyt kun Rova Vernio on näitä ajatuksia kovasti esittänyt, olisi mielenkiintoista kuulla häntä. Eli voidaan ehkä aloittaa tämän asian keskustelu jossain vaiheessa. Rova Vernio ei ole täällä paikalla. Minä haluaisin erityisesti siis, että hän puhuisi näistä yksi, yksi, kaksi ehdotuksista. Eli voimme ehkä lähteä liikkeelle muista aspekteista. Ensinnäkin haluaisin muistuttaa että kaikki varjostelut ovat samaa mieltä siitä, että jäsenään uudelleen tämä ehdotus. Eli tässä tehdään nyt eh, muutoksia olemassa olevaan direktiivin, eli nämä otetaan mukaan tähän näihin yleisiin puitteisiin, joiden muotona on direktiivi. Jäsenvaltiot voivat vielä, eh, koska direktiivistä on kyse, vahvistaa joitain ehdotuksia, jos näin halutaan tehdä. Ja on todellakin niin, että monessa kansallisessa lainsäädännössä on vahvempaa lainsäädäntöä kuin tämä vähimmäistaso, mitä tässä vaaditaan. Tämä on muistettava, se on tärkeä, ja minä olen myös ottanut kompromissiin ehdotuksiin mukaan tiettyjä asioita, vihreät tätä pyysivät, mutta kaikki ovat samaa mieltä, jos ajatellaan eh, sitä tietoa, mikä pitää antaa ennen sopimuksen tekemistä ja sitten sitä tietoa, mitä annetaan jatkuvasti kuluttajille. Niin jäsenvaltiot ja kansalliset sääntelyviranomaiset voivat tähän tehdä lisää ehdotuksia, koska tässä tehdään Perkin kanssa koordinoitua yhteistyötä, niin jostain näistä voi tulla ehkä parhaita käytänteitä ja parhaiden käytänteiden suuntaviivaa jossain myöhemmässä vaiheessa. Eli tämä on, oli siis yksi kompromisseista. Ja jos mennään sitten eteenpäin, nämä sopimustaidot tiedot, tästä ollaan aika lailla samaa mieltä. Olen käynyt pitkälle keskusteluja siitä, mitä tapahtuu, jos loppukäyttäjä haluaa käyttää olemassa olevaa terminaalivälineistöä, jos esimerkiksi on ostettu eri järjestelmää toista maasta, niin mitä tehtäisiin? Sanotaan, että kyseessä on palvelu, joka on kuluttajille tarjolla, mutta se ei saa olla sellainen, joka ei ole mitenkään realistinen. Tämä on joitain huolettanut, sen tiedän. Ja sitten nämä tiedot, jotka annetaan ennen sopimuksen tekemistä ja sen jälkeen. No, tästä on keskusteltu aika lailla, eli miten pitäisi antaa kuluttajille realistisella tavalla tietoja siitä, mikä on heidän yhteytensä nopeus. Tästä ei ole vielä täysin samaa mieltä. Minä sain paljon mielenkiintoisia ehdotuksia nyt eri sääntelijöitä, jotka joutuvat tätä nyt panemaan täytäntöön. Ja yleisesti ottaen sääntelyt pitävät enemmän minun ehdotuksestani, eli se mikä normaalisti on tarjolla. Jotkut haluavat, että sanotaan se, mikä todellisuudessa on saatavilla, niin kuin verhain sanoi, mutta minusta jos sanotaan näin, actually available, niin tämä tarkoittaisi sitä, että pitäisi katsoa kulkin kuluttajan kannalta tilannetta, että missä he mm, asuvat ja kaikki riippuu riippuisi sitten heidän yhteydestään eh, meidän omasta yhteydestä, mutta jos meillä on tämä tällainen yleisesti tarjolla oleva, niin tämä olisi laajempi ja helpommin käytettävissä oleva ilmaisu. Mutta tässä on nyt tämän lisäksi uusi johdantosan kappale, josta puhuttiin eilen. Tämä on Eh, tarkistettu 56 eh, johdantosan kappaleen yleispalveludirektiivistä, eli siinä puhuttaisiin, mikä yleinen nopeus on ja miten se johdetaan se, että BEREC on vastuussa suuntaviivojen määrittämisestä ja niiden päivittämistä. Sillä se, mikä normaalisti on käytettävissä eh, nyt, no sitä pitää päivittää kun tekniikka mm, kehittyy ja mobiiliteknologia ja infrastruktuuri kehittyy varjostelijoiden ehdotusten pohjalta. Tässä ehdotimme, että pakettiin otettaisiin myös viittaukset mobiiliverkkoon palkkojen kattavuuteen, mutta tämähän on yleisesti ottaen niin huomioitu. Eli tässä on edistetty, mitä tulee sitten eh, sopimusten keston ja niiden keskeyttämiseen. No, tästä ollaan yleisesti samaa mieltä. Minä puhuin eh, datasiirron nopeudesta liittyen tähän eh, kuluttajaelementtiin yleispalveludirektiivissä mitä tulee sitten kulutukseen, tätä olen muokannut lisää, jotta voitaisiin tehdä selväksi, että tässä kuluttaja voi päättää edeltä käsin eh, määriteltävästä enimmäistasosta, niin että tämä voidaan laittaa tällainen enimmäismäärä. Tämä koskee eh, sekä niitä palveluita, jotka maksetaan etukäteen, että niitä, jotka, niitä, jotka maksetaan jälkikäteen. Tästä puhuttiin jo eilen ja tähänkin liittyviä suuntavioja sitten annetaan. Ja mitä tulee sitten tähän siirtymiseen, no tämä switching asia on varmasti aika lailla selvä kaikkien mielestä. Ja sitten on hienoa, että Verne on tullut tänne paikalle, koska hän on tästä 112 asiasta todella innostunut. On hyvä, että hän on tässä johtoasemassa. Tiedän, että komissio on sitä mieltä, että olisi hyvä ottaa tämä mukaan myöhemmin, kun kokonaisuutta uudistetaan ja valiokunta haluaisi kuitenkin ikään kuin saada asia etenemään nopeammin. Tiedän, että Roverniolla on tässä kunnianhimoisia tavoitteita, jotka eivät ehkä kuitenkaan ole niin realistisia. Eli minä olen tässä nyt sitten eh, ehkä mm, vähän tarkemmin mietin, miettinyt sitä, mitä ehdotan niin Toivottavasti kollegat pitävät sitä selkeänä edistysaskelina ja ehkä näin voitaisiin saada jäsenvaltiotakin eteenpäin. minä olen muuttanut Vernion ehdotusta Reklan 26, huomioon myös Kreutzmannin kommentit, jotka olen nekin ottanut mukaan. Liittyen myös toimintaindikaattoreiden suosituksiin. Tämä pitää ottaa mukaan myös asianut viranomaiset. Ei tämä vie komissiolta valtaa mitenkään mielestäni. Ja sitten olen tehnyt viime hetken ehdotuksen myös, koska innostun aika paljon tästä eh, päin vastaista 112-järjestelmästä, mutta ajattelin, että nyt ei kannattaisi saman tien päättää, milloin se otettaisiin käyttöön, otettaisiin tällainen päivämäärä, jos ei ole minkäänlaista eh, vaikutustutkimusta tehty, mutta olen esittänyt kompromissia teille, niin että voitaisiin tehdä toteutettavaisuus tutkimus liittyen näihin 112 eh, kommunikaatiojärjestelmiin ja tarpeen vaatiessa tehtäisiin ehdotuksia ja olisi eh, erityinen toiminta, johon pyytäisin vielä reaktiota. Tähän ehkä ole kovasti innostusta, mutta olisi hyvä, jos parlamentti kuitenkin ottaisi kantaa tähän käänteisiin 112 järjestelmään. Eli jos rouva Verniolle nyt sopii se, että ei oltaisi nyt niin että hirveän kunnianhimoisia, mutta ehkä näin saataisiin koko valiokunnan jäsenet tämän taakse ja menee vielä eteenpäin. Anteeksi, että tähän menee näin paljon aikaa, mutta kompromissia on kovasti työstetty. Meillä oli kovin vilkas keskustelu liittyen avoimen internetyhteyden sääntöihin. Ja tässä kaikki periaatteessa ovat samaa mieltä siitä, minne päin halutaan mennä, mutta nämä ovat hyvin monimutkaisia juridisia seikkoja. Kaikilla on erilaisia mielipiteitä tässä näistä eri ilmaisuista ja minusta on nyt hyvä, että voin nämä kompromissini ehdottaa. Olen pyrkinyt todellakin tasapainoon. Tässä varmasti teollisuusvaliokunta on sitä eri mieltä, että keskustelu ei nyt tähän lopu, mutta toivottavasti pääsemme eteenpäin niin, että saadaan aika laaja enemmistö kompromissien taakse, jotta voidaan sitten tämän jälkeen teollisuusvaliokunnan kanssa neuvotella. Näin haluaisin tehdä. Ja minä olen 23.5 artiklan muuttamista Eh, ehdottanut, se kuuluu ainoastaan heille, mutta emme me voi tällaista pakettia saada aikaiseksi, jos emme huomioi artiklaa 235. Varmasti teollisuusvaliokunta mielellään tekee kanssamme yhteistyötä. Edustaja Pilar Castillo, jonka kanssa teen töitä, estää hänkin omat kompromissinsa. Minä tietysti aion olla mukana teollisuusvaliokunnan kanssa käytössä keskustelussa ja varjo esittelen varmasti mielellään tulevat mukaan näihin tärkeimpiin neuvotteluihin. Tässä yhteenveto tämänhetkisestä tilanteesta. Nyt olen katsonut varmasti kaikki olisimmat kohdat. Ja nyt mielelläni kuuntelisin teidän ajatuksen tähän liittyen. Ja saat vielä huomista äänestystä. Tämä äänestysluettelo on aika monimutkainen, sillä tarkistuksia on esitetty paljon. Tämä osoittaa sitä, että asia kiinnostaa. Meillä oli 300 tarkistusehdotusta varastelijoilta ja muilta jäseniltä. Minä pyrin nyt ottamaan mukaan niistä suurimman osan. Eli moni niistä raukeaa ja joissain tapauksissa on jo päätetty, että pidetään erillisäänestyskohdan kohdalta äänestettiin, että yksikön päällikkö ei tästä kovastikaan tykkää tästä käytänteestä, mutta koska meillä on hyvin monimutkaisia eh, kompromisseja, niin katson, että tässä mielessä voidaan antaa periksi. Eli meillä on joitain äänestyksiä joko mm, lisäyksinä tai sitten eh, kahdessa osassa äänestetään sillä periaatteessa olen sitä mieltä, että kompromissit on yleisesti hyväksytty ja sitten monessa muussa asiassa olen esittänyt, että suurin osa muista ehdotuksista hylättäisiin, jotka eivät siis kuulu suoraan meidän vastuullemme, sillä niin voin jättää teollisuusvaliokunnalle verkkovierailuun liittyviä jotain asioita, joiden yhteydessä näin on esittänyt. Te olette jatkot esittäneet aivan samanlaisia ajatuksia kuin mitä Rovelin Castillo ja minä niitä tuon. Eli on hyvä, että voimme poliittisessa mielessä mennä Del Castillon linjoille mutta sitten on kuitenkin joitain muita tarkistuksia, joiden takana minä en voi olla, koska ne eivät mielestäni ole meidän tehtävämme mukaisia. Mutta tietysti huomenna äänestetään, jos tässä ryhmät kykenevät toisensa vakuuttamaan, niin ne menevät läpi ja tämä oli meille ongelma. Eli tässä on hetkinen tilanne. Nyt annan varjostelu puheenvuoron ja ensin äh, edustaja vastaus. Olkaa hyvä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia esittelijä Haberille. Olette tehneet erittäin hyvää työtä tämän lausunnon parissa. Yhteistyö kaikkien varjoesittelijöiden välillä teidän kanssa on ollut erittäin hyvää. Haluaisin korostaa, kuinka merkittävä apua olette antaneet kaikille varjoesittelijöille myös minulle tässä asiassa. Niin kun te puhuitte jo varsin perusteellisesti, niin pyrin vähän tiivistämään omaa puheenvuoroani, koska olemme jo tässä loppusuoralla. Sanoitte, että olette tehneet kahdeksan kompromissitarkistusta, jotka liittyvät keskeisiin asioihin, eli kuluttajien oikeuksiin ja verkon neutraaliuteen. Alusta asti tiesimme, että komission ehdotus on hyvin arkaluontoinen ajatellen ajoitusta ja aikataulua, koska emme tienneet, ehdimmekö itse saamaan asian valmiiksi. Mutta luulenpa, että aikapaineet eivät ole kuitenkaan heikentäneet ehdotuksiemme laatua ja todellakin kyseessä ovat hyvin, hyvin tekniset asiat. Ne edellyttävät selkeyttä lainsäädäntöön samassa määrin. Herra Harbor on ollut kyllä tehtävän tasolla. Varjoesittelijät kokouksessaan tekivät tarkistuksia ja loppuäänestyksessä varmastikin äänestys tulee olemaan myönteinen. EPPn puolesta olemme tehneet eräitä tarkistuksia Joidenkin tarkistusten puolesta olemme taistelleet sellaisten, joita ei hyväksytty. Vielä oletan, että niitä ei hyväksytty siitä syystä, että ne eivät myöskään olleet aivan keskeisiä asioita. Emme myöskään halua vaarantaa näitä kompromisseja, jotka nyt on tehty ja hyväksytty valtavalla enemmistöllä. Haluaisimme kyllä pyytää erillistä äänestystä että tiettyissä asioissa oli miten oli. Uskomme, että tämän lausunnon myötä on vahvistettu kuluttajien kuluttajaturvaa. Kuluttajat tulevat saamaan selkeämpää, kunnollisempaa tietoa. Viranomaisten tehtävät on myös määritelty paremmin jäsenvaltioissa ja on myös tullut selväksi, mitkä ovat Berekin tehtävät. Kuluttajien osalta haluaisin korostaa mielestäni tärkeimpiä asioita. Esimerkiksi se, että kuluttajat voivat ilmaiseksi valvoa kulutustaan sekä sopimuksissa, joissa maksu on tehty etukäteen, että laskun kanssa tehdyssä sopimuksessa. Sitten nämä liitännäissopimukset, jos ne toimivat, jos tuotteet toimivat huonosti, niin kuluttajat voivat eh, kumottaa nämä liitännäissä tuotteet. Sitten puhuttiin myös numeron siirrettävyydestä ja määräajoista, missä ajassa numero on siirrettävä. Minun mielestäni kaikki nämä selventävät eh, tilannetta ne ovat hyvin tärkeitä ja kiinnostavia kuluttajalle. Tässä on tehty selväksi, että 24 tuntia annetaan aikaa numeron siirtämiselle ja uuden palvelun tarjoajan tehtävänä on hoitaa kaikki paperityö, joka liittyy numeron siirtämiseen ja, ja palvelua on tar- tarjottava jo ennenkin tätä siirron valmistumista. Sitten pääsy, internetin pääsy palvelut, erikoispalvelut on tässä myös käsitelty. Mikäli datavolyymi ja nopeus ovat asioita, joihin muiden palvelujen sisältö ei vaikuta, niin tämä on mielestämme hyvä asia ja se on tässä vahvistettu. Sitten tässä puhutaan myös internetin tai verkkoon pääsystä. Kuluttajia ei voida tässä asiassa syrjiä. Tämä on tehtävä hyvin selväksi. Myöskään minkäänlaisia rajoituksia ei, sisältöön ei, eikä sovelluksiin voida tehdä, paitsi lukunottamatta muutamia hyvin rajallisia tapauksia, ja niiden osalta on, ne, on, ne on siis hyvin selvästi eriteltävä sopimuksessa. Sitten liikenteen hallinta, sekin on sallittu, että voidaan minimoida verkon ruhkautuminen esimerkiksi tuomioistuimen määräyksen kautta sitten sääntelyviranomaisten rooli kansallisella tasolla. Tämä asia on nyt hyvin selvä. Lisäksi edellytetään hyvän, hyvää liikenteen hallintaa. Meillä oli jotakin epäilyjä, tai itse asiassa olimme eri mieltä sanasta, joka olisi tässä mainittava, jotta voidaan varmistaa liikenteen hyvä hallinta, mutta loppujen lopuksi minusta tuntuu siltä, että tässä käytetty sanaa, joka viittaa tähän velvoitteeseen, ettei, ettei liikenteen sääntelyä haitettaisi. Minun mielestäni tämä on nyt ratkaistu mahdollisimman hyvällä tavalla. Tässä kaikki. Nyt odotan vielä loppuviilauksia herra Haberilta. Hän on niistä jo kertonutkin. Mutta olen ja olemme EPPssä vakuuttuneita siitä, että tämän työn tulokset ovat erittäin myönteisiä ja voimme ilman mitään varaumia tukea tätä työtä. Huomenna äänestämme mietinnön tai lausunnon puolesta. Kiitoksia. Well, thank you very much for... Kiitos oikein paljon panoksistanne ja tuestanne varjoesittelijänä. Ja sitten Perraille Vernion. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, aivan ensiksi haluaisin onnitella esittelijää, joka on tehnyt loistavaa työtä. Olen myös, haluaisin myös onnitella Bastasia ja, ja ilmaista iloni siitä, kuinka loistavaa työtä olemme tehneet varjoesittelijän kanssa. Kaikki ovat todella ottaneet tämän yleispalveludirektiivin rakenteeksi ja näin meillä oli yhdenmukainen, yhdenmukaisempi pohja. Komission alkuperäinen ehdotus sisälsi kyllä edistysaskeleita kuluttajille tätä en kiellä, mutta se oli vähän huonosti ymmärrettävissä. Joten uskon kyllä, että olemme tässä onnistuneet. Malko olemme ottanut suuremman osan näistä edistysaskeleista mukaan. Ja tässä uudessa rakenteessa, kuten vastaus muistutti, sopimusta edeltävä vaihe on otettu mukaan ja on otettu huomioon myös liityntänopeus, mitä kuluttaja voi odottaa. Sitten suojelu mm, väärinkäytössopimukselta on otettu mukaan sitten kuluttajasuoja on mm, yleistetty se on ilmainen syrjimättömyys verkkoon pääsy. Me olemme tässä er, Itren kanssa yhtä mieltä, menemme hyvään suuntaan. Tässä selvästi määritellään internetin pääsyä koskevat palvelut ja erikoispalvelut. Tässä on kaksi asiaa, joissa emme ole päässeet mielestäni täydelliseen tyydyttävään sopimukseen ja haluaisin kiinnittää huomionne siihen ja pyytäisin tukeanne näillä asioilla. Ensin tässä on kysymys siitä, että voidaan kuuden kuukauden jälkeen kumota sopimus. Tämä parantaisi kilpailua, mutta siinä otetaan myös huomioon kuluttajien ja kansalaisten liikkuvuus tässä on 24 kuukautta enemmän, enimmillään ja 12 kuukautta vähimmillään niin tilanne. Jos ajatellaan, että, että yhden voisiko, niin, että kuuden, voisiko olla sellainen kompromissi, että kuuden kuukauden jälkeen olisi yhden kuukauden määräaikaa tätä kumoamista varten. Tällaista ehdotan esittelijöiden. Malcolm on aivan oikeassa siinä, että näiden kaikkien vuosien jälkeen tiedätte, että 120 12 äh, numero on itselleni tärkeä. Ja sitten hätäpuheluiden paikantaminen on asia, jossa on päästy paljon eteenpäin, mutta Minusta on hyvin tärkeää muistaa, että kyseessähän on ihmishenget Euroopan mantereilla. Tämä ei ole mikään pikkujuttu. Meidän on selkeytettävä komission vastuuta, kun määritellään äh, paikantamiskriteerejä, koska mitä tapahtuu itse asiassa tässä komission valtuuksia ei ole tässä selvennetty. Komission ja jäsenvaltioiden välillä pallo, pallo kulkee. Ja sitten jotkut maan, kuten omani tilanne on sellainen, että mitään ei tapahdu. Minusta tämä ei ole mitenkään ne ole ristiriidassa komission al, oma alo, aloitevaltuuksien kanssa. Mutta mit, nyt ei tässä kuitenkaan mennä eteenpäin, aika menee liikaa. Paikantamiskysymyksessä tekninen perusta on olemassa e varten. Tässä on siis sama tekninen perusta tarpeen. Puuttuu vain poliittista tahtoa Euroopan parlamentilta tietenkin, mutta myös komissiolta. Minusta voisimme mennä pidemmälle ja voisimme selvästi pyytää, että komissio menisi tässä asiassa eteenpäin. En tiedä, aikooko komissio tähän vastata, joka tapauksessa Malcolm varmaankin huomiseen mennessä voimme löytää ratkaisun näihin kahteen asiaan muus, muulta osin. Olen oikein tyytyväinen tekemäämme työhön puheenjohtaja esittelijämme johdatuksella. Kiitoksia. Tähän vastaan myöhemmin ehkä Antoni Viljelmä voi myös kommentoida yksi, yksi kaksi asiaa. Sitten Kreutzmann. Kiitos puheenjohtaja nämä kompromissit kuluttajasuojaa säännöksiin ja verkon neutraliteettiin ovat hyvä perusta koko parlamentin hyväksynnälle. Tällaisella markkinoilla kuin viestinnän markkinoilla on se, että on tärkeää, että kuluttajat voivat tehdä valistuneita päätöksiä. Samalla pitää kuitenkin olla realistinen ja se on mielestäni onnistunutkin tässä. Kuluttaja voi rajoittaa tai voi saada tietoonsa oman internetyhteydensä nopeuden, mutta itse asiassa internetyhteyden nopeus, nopeus vaihtelee päivän aikana ja se riippuu, mobiililaitteessa riippuu monista eri tekijöistä. Pitää olla vertailuportaaleita ja vertailusäännöksiä, jota VEREK voi määnitellä. neutraliteetista mielestäni löydetty ratkaisu on järkevä. Kaikki, kaikki osalliset ovat hyväksyneet kompromissin. Mielestäni on tärkeää, että löydämme tekstin, jolla on kaikkien poliittisten ryhmien tuki. Minulle on keskeistä, että että takaamme verkkoneutraliteetin, mutta samalla estämme syrjinnän. Samalla meidän pitäisi kuitenkin antaa mobiilipalveluiden tarjoajille mahdollisuuden luoda uusia yritys- elämän malleja, sillä me tarvitsemme tulevina vuosina massiivisia investointeja verkkoihin. Saksasta Saksassa näemme tyypillisen esimerkin. Saksan hallitus lupasi miljardin investointeja verkkoihin, mutta rahaa ei ole, joten ei tehdä mitään. Eli jos ylipäänsä halutaan mahdollisuus saada investointeja Saksassa ja Euroopassa, niin meidän, me, meidän pitää myös saada näiden palveluntarjoajien investointeja ja niille pitää tarjota kannustimia, jotta ne todellakin tekevät nämä investoinnit. Tämä, ö, olemme ITREN ehdotukseen lisänneet hyviä elementtejä varjoesittelijöiden yhteistyö on ollut hyvä ja haluaisin kiittää erityisesti Malcolm Harboria. Haluaisin myös kiittää imco sihteeristön henkilökuntaa, joka on aikapaineen alaisena tehnyt hyvää työtä. Muuten ilman sihteeristöä emme olisi näin lyhyessä ajassa pystyneet käsittelemään näin monimutkaista asiaa ja saan, saamaan aikaan näin hyviä ratkaisuja. Thank you very much. Christian Engström. Thank you. Uh, first of all, I'd... Kiitos. Aivan ensiksi haluaisin yhtyä siihen, mitä aikaisemmat varjosilität tässä sanoivat Eli tässä valmistelija on tehnyt erinomaista työtä ja tämä keskustelu on pidetty rakentavana ja päästy eteenpäin. Tässä on hurja aikapaineita siksi, että komissio päätti esitellä tämän hyvin laajan paketin ihan meidän valvontikautemme loppupuolella, mutta Malcolm on tehnyt tässä erinomaista työtä todellakin. Muutama seikka, jos ajatellaan kuluttajansuoja-aspektia, tässä puhutaan siitä tiedosta, mitä pitää antaa ennen sopimuksen sopimista ja muista asioista tässä. Meillä on hyvä paketti, jota emme välttämättä kaikki yksimielisesti kannata, mutta tässä on kuitenkin hyvin laaja enemmistö sen takana ja tämä on hienoa. Jos ajatellaan sitten verkkovierailua, voin täysin yhtyä edustaja Tuunin, eli verkkoveilun kustannukset Euroopassa, erityisesti jos ajatellaan mobiiliinternettiä, niin tämä on todella häpeällistä. Emme me puhu sisämarkkinoista, jos liikemies ei voi käyttää internettiä älypuhelimensa kautta ylittäessään rajan. Tämä on ihan hölmöä. Eli voin täysin yhtyä edustaja Tuunin tässä mielessä. En tiedä, saisimmeko nyt tässä verkkoviranojen osalta enemmistön niiden radikaalin muuttamisen mahdollisimman nopeasti. Jos ei, niin viimeisenä mm, mahdollisuutena pyytäisin kaikkia kollega harkitsemaan tätä asiaa vielä kerran. Nyt voitaisiin tehdä verkkovielille jotain, ja tämän pitäisi nyt kyllä puuttua. Mutta saa nähdä, miten tässä käy. Mutta sitten tietysti tämä Tämä neutraliteettikysymys on tässä kaikkein tärkein asia. E, internet on kaikkein tärkein asia, mitä ihmiskunnalle on tapahtunut kirjapainon keksimisen jälkeen. Tämä tekee mahdolliseksi liiketoiminnan Euroopassa nykyään. Eli on todella tärkeää, tärkeää että verkon neutraalisuus neutraliteettiperiaate on jatkossakin voimassa, että meillä on avoin ja vapaa internet eikä anta mitään eh, erityisiä nopeita yhteyksiä suurille eh, yrityksille, emme anna televiestintää yrityksille mahdollisuutta eh, käyttää hyväksi niiden puolimonopoliasemaa. On hienoa havaita, että meillä on hyvin laaja enemmistö nyt tässä valiokunnassa, joka yhtyy tähän kantaan. Minusta tuntuu, että nyt tässä on hyvin laajaa tukea näiden periaatteiden takana. Nyt on tärkeää, että tehdään vesi tiiviitä kaikista näistä artikloista niin, että eh, sitten eh, fiksut jurostit eivät löydä täältä mitään eh, tapoja kiertää verkon avoimuuskysymystä olen tietoinen siitä, että asenneet ovat todella, todella nokkelia ja tämä on heidän kannaltaan ihan hyvä asia, mutta meidän pitää tämän takia olla todella tarkkoina. Asiasta puhutaan ehkä vielä vähän lisää tänään, mutta nyt ollaan jo aika lähellä lopputulosta. Nämä erikoistuneet palvelut, niillä pitäisi olla sama kapasiteetti, logisti, niitä pitäisi markkinoida internetin eh, tilalla ja pitäisi olla erillisiä järjestelyjä, jossa hyvin eh, tarkka pääsy valvonta, että tehdään selväksi, että kyseessä on eri asia. Jos olet lähettää esimerkkejä, jotka ovat järkeviä, niin voit laittaa jos joku haluaa esimerkiksi eh, televisiota seurata samoin kaapelin kautta kuin mistä nettiyhteys tulee, niin ihan hyvä, kunhan ne pidetään erilainen. Jos joku suuri yritys haluaa eh, verkon yrityksen sisälle niin ei tämä nyt minua erityisemmin haittaa, kunhan tämä ei sitten eh, vaikeuta normaalin internetin saatavuutta. Ja kompromissiehdotus 11 ja 13. No kuten sanoin, en halua vielä lopullisesti sitoutua tähän, mutta kyllä tuntuu siltä, että samaa tässä halutaan. Niin pitää vaan varmistaa se, että tästä tulee tulla vesitiivis paketti. No niin, no tämä tarkoittaa sitä, että voi nyt lopettaa aika myönteisen henkeen tämän puheenvuoroni esittelijä tai valmistelija erinomaista työtä ja varmasti tässä saadaan hyvä paketin taakse suuri enemmistö. Kiitos. Kiitos tuestanne. Niin kuin aina, tässä on hyvin paljon yksityiskohtia. Ja haluaisin muistuttaa, että teollisuusvaliokunta ja me itse käymme vielä toisen puheenvuorokierroksen. Täällä on vielä kaksi muuta, puhuja Verhenko ja Kalo ja sitten Tuun ja Tiger. Jos voitte puhua lyhyesti, koska haluan myös kuulla, mitä Antoni William sanoo. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, hyvää Malcolm. Ensiksi haluaisin kiittää hyvistä kompromissitarkistuksista, jotka olette laatineet. Me puhuimme tästä actually-sanasta ja sitä on nyt selvennetty. Tietysti olisin mieluummin halunnut ja haluaisin vielä selventää tämän. tästä ei ollut kyse mobiiliverkoista. Tietysti mobiiliverkossa on ähm, nopeuden heilahtuleja mutta muuten voidaan melko tarkasti sanoa, mikä, mitä nopeuksia on käytetty ja mitä ei. Ja kuluttajasuojan kannalta minulle olisi tärkeää, että pitää määritellä, mikä on normaali tapaus, onko normaali tapaus 3-4 vai mikä. Eli meidän pitäisi luoda läpinäkyvyyttä tähän niin, että kuluttaja saa sen, mitä on tilannut. Johdantosan kappaleen lisäys on selventänyt asiaa. Olisin kyllä halunnut mie- mieluummin, että artiklassa tämä selvennetään, mutta johdanto-osan kappaleessa ö, olemme saaneet selvennyksen aikaiseksi, joten voin elää tämän kompromissin kanssa. En ole aivan tyytyväinen tarkistukseen 11, jossa on erikoispalveluiden määritelmästä kyse. Tukisin Engströmiä meidän pitää olla tässä hyvin tarkkana, jotta ei synny porsaanreikiä e, niin, että loppujen lopuksi e, syntyy sellaisia vaikutuksia, joita emme halunneet tai joita ei voisi perustella. Luultavasti sihteeristölle on tämä ehdotuksen jo välitetty. Mielestäni tähän kompromissitarkistukseen voisi yhden lisäyksen vielä tehdä tai sopeutuksen. Nimittäin development of traffic management provided of uh, logically ja niin edelleen. Ja sitten sanotaan siinä with a view to securing enhanced quality characteristics which are controlled end to end. Eli siis tässä olisi kyse suljetuista verkoista, en, oli nimittäin väärinkäsityksiä sen suhteen, mitä tässä on tarkoitettu. Tällä lisäyksellä voitaisiin selventää, mistä on kyse erikoispalveluissa. Haluaisin pyytää kaikkia poliittisia ryhmiä tutkimaan tätä lisäystä. Nämä specialized services, erikoistuneet palvelut, niiden suhteen ei saa syntyä porsaan reikää. Luulenpa, että tämä sihteeristölle on tämä ehdotukseni jo välitetty tästä lisäyksestä. Muuten haluaisin kiittää hyvästä yhteistyöstä ja Itrassahan jatkamme edelleen keskusteluita. Kiitos. Okay, I shall look forward to, to seeing that, but I think we're rather too late. Niin, olisi mielenkiintoista nähdä. Tämä on ehkä vähän liian myöhäinen vaihe ottaa sitä mukaan, mutta ehkä voidaan äänestää, jos tässä on jotain lisää sanoja, mutta haluaisin muistuttaa vain, että nyt aloittamme neuvottelut myös teollisuusvaliokunnan kanssa. Ja Rovedel Castillo myös työstää kompromisseja. Eli varmasti tähän tulee nyt paljon erilaisia variaatioita ja toivottavasti lopputulos on hyvä ehdotus, sillä ei tässä kukaan ole ainoa viisaasi. Ja sitten, Galo, te olette Itravaliosta. Kiitoksia puheenjohtaja. Käytän puheenvuoron täällä tänään valmistelijana valiokunnassa. Minäkin haluaisin esitellä, onnitella teitä työstänne varjoesittelyiden kanssa tässä valiokunnassa. Tiedoksenne sanoin, että lausuntoni Lausunnosta äänestettiin juuri valiokunnassa eilen 21. tammikuuta. Minäkin olen edelleen pahoillani tästä aikataulusta, joka meille on annettu tämän, tästä asetusehdotuksesta äänestämistä varten. Meillä oli todella kiire, kukaan ei oikein ehtinyt tekemään kunnolla työtä. On sanottava, että kollega Engström, Engström oli eilen äänestyssessiossa ja meillä oli todella vaiherikas äänestys tässä omassa asiassamme koskien yksityistä kopiota. Ja sitten kun päästiin tähän hyvin tärkeään äänestykseen, niin kukaan ei enää oikein pysynyt kärryillä, mistä oikein äänestettiinkään. Ja loppujen lopuksi niin lausutut niin hyväksyttiin vain yhdellä äänellä. SD ja vihreät ei kuitenkaan, eivät kuitenkaan olleet mitenkään vihamielisiä. Siellä oli niin suuret jännitteet, että loppujen lopuksi äänestyksen lopputulos ei itse asiassa ole merkityksellinen. Minä keskityin kolmeen asiaan. Haluaisin vain kollegoille näistä asioista tiedottaa. Ensimmäinen koskee Euroopan unionin yhtä lupamenettelyä, yhtenäistä lupamenettelyä ehdotan, sitä sitä harmonisoidin sijaan, tämä, tätä kautta luku kaksi poistettaisiin ja, ja, ja lupamenettelyä koskeva direktiivi 2002 myöskin. Sitten verkon neutraalisuudesta, tietenkin olemme siitä puhuneet ja totesin, että minä suosin erikoistuneiden palveluiden mukaanottamista sillä ehdolla, että laatu ei kärsi Kolmas kohta. Siinä olen hieman eri mieltä teidän kanssanne puheenjohtaja. Se koskee loppukäyttäjien oikeuksia. Ehdotin, että poistettaisiin artiklat 25-30, koska täydellinen harmonisointi ei ole kaikkien kuluttajien edun mukainen. Tässä tietenkin aloitan ranskalaisia kuluttajia. He haluavat mahdollisuuden toimia paremminkin, jos se on mahdollista. Ja tästä tulee tietenkin muutos vuoden 2002 direktiivin yleispalvelut uusien kuluttajaoikeuksien päivittämistä varten. Nämä asiat halusin teidän tiedoksenne saattaa. Kiitoksia. No, but I think we are in agreement on the last one. Niin, mutta kyllä tästä viimeistä asiasta ollaan samaa mieltä. se on direktiivi, eikä asioita täysin harmonisoida. Eli tästä ollaan toivottavasti ihan täysin samaa mieltä, mutta odotamme mielenkiinnolla teidän ehdotustanne avoimen internetpääsyn liittyen, koska nyt emme tätä asiaa kovasti ehdi enää miettimään ennen huomista äänestystä, mutta tietysti nämäkin asiat tulevat esityslistalle. Ei, ei niitä voidakaan ottaa, kun nämä menee teollisuusvaliokuntaan eikä meille. No joo. Eli kyllä katsomme kuitenkin teidän kantanne. Ja sitten edustaja Tunnu. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella Malcolm Harbouria. Kaikki varjoesittelijät hän ovat jo sanoneetkin, miten hyvää ja rakentavaa yhteistyö tässä asiassa oli. Tämä asiahan on niin tärkeää ja se herättää paljon tunteita. Kompromissitarkistukset ovat oikein hyviä. Ehkä paremmin oltaisiin voitu vielä käsitelty niin sanottuja erityispalveluita. Öm, artiklassa 2, 11 artikla 2, siinä olisi voitu määritellä vielä tarkemmin nämä erityispalvelut. Ei kaikkia palveluita voi pitää erityispalveluina. Määritelmässä pitäisi sanoa aivan tarkasti, että tässä on perinteisen internettiin pohjautuvia pohjautuvista palveluista kyse. Tässä pitää kysy, puhua suljetuista verkoista. Tässä olisi pääasia, että on kyse todellakin eri ominaisuuksista, ominaisuuksista kuin avoimen, avoimessa internetin pääsyssä. Ja toiseksi vielä annoin ehdotuksia lisää verkkovierailumaksujen vaatimisesta ja sen, siis sen kieltämisestä. Öm, ja sitten Ja sitten suurti, suurien tietomäärien välittämisestä otet, ostetuista maksuista, kulutta, tai on saattaisi johtaa siihen, että kuluttajat äm, ö, joutuvat maksamaan lisämaksuja. Meidän pitää poistaa nämä naurettavan korkeat kansainvälisten puhelinmaksujen, naurettavan korkeat kansainväliset puhelinmaksut. Minä puhun lyhyesti, koska täällä moni on jo paljon sanonut. Menemme nyt oikeaan suuntaan näiden kompromissien avulla. Ja olen sitä mieltä, että olisi parempi, että väitellen Tästä eroon verkkovierailuista. Tämä olisi hyvä, mutta on kuitenkin tärkeää, että voidaan kuluttajia suojata joustavuudella, että voidaan siirtyä ilman, että tästä pitää maksaa. Ja liittyy myös mm, irtisanomiseen, niin kuin Vernio sanoi, ja pitää antaa selkeämpää tietoa hinnoista ja palveluista. Minä äskettäin eh, vaihdopalvelun tarjoaja tai sopimustani ja on mielenkiintoista havaita, että tämä tekemämme työ todellakin on johtanut siihen, että nyt sain paljon eh, selkeämpää tietoa sopimusehdoista. Tässä mennään hyvään suuntaan, on tuettava parata käytäntöitä, kun näin on, mutta on varmistettava, että sisämarkkinoilla olevat esteet, jotka todella vielä ovat siellä, no niihin on puututtava ja tämä on tärkeä osa tätä ehdotusta. Haluaisin kiittää kaikista tehdystä työstä ja mielenkiinnolla odotan komission kannanottoa ja Toivottavasti eh, äänestyksessä huomenna voimme havaita, että me pääsemme lähemmäksi kuluttajan suojaa ja lähemmäksi vaaleja. 119 päivänä jäljellä. Niin, te tässä laskette jäljellä olevia päiviä. Minä taas en niinkään paljon. Ja sitten Pablo Alias. Muchas gracias, presidente. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minusta tässä on tehty erittäin hyvää työtä ja se menee juuri niin, siihen suuntaan, mitä tässä valiokunnassa on puolustettukin viime vuosina, joten eipä tästä ole kovinkaan paljon sanottavaa. Rova Bastos tekee loistavaa työtä, asiakirja on odotusten tasolla ja Itren osalta Rova del Castillo tekee mielestäni loistavaa työtä. Tietenkin täällä vielä asioita, joita on vähän hiottava ja sitä varten keskustellaan, että päästäisiin sopimukseen. On, niiden olisi oltava mahdollisimman suotuisia niin, että loppujen asiakirja olisi jopa parempi kuin se, mikä meillä tässä nyt jo on. Joten onnittelut esittelijöille ja varjoesittelijöille. Haluaisin kuitenkin vielä yhden selvityksen pyytää esittelijältä. Ymmärsin, että täällä poistettiin mainittiin verkkovierailuasiat, äh, asiakirjat, koska ne ei ole tämän valiokunnan toimivaltaa, mutta se, ne kuitenkin ovat, ovat siellä. Tähän valiokunnan valtuuksiin kuitenkin kuuluu se, että helpotetaan markkinoiden pirstoutumista ja näin ollen vähennetään kuluttajien taakkaa. Verkkovierailu e-, e-, kuitenkin epäilemättä siis on tämän valiokunnan tehtäviin kuuluva asia ja siksi sen pitäisi olla mukana lopullisessa asiakirjassa. Olemme jo esittäneet ratkaisuja verkkoviralla varten lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Minun mielestäni ne pitäisi mainita tässä hyvin tärkeässä asiakirjassa. Tämä hyödyttää kuluttajiamme ja pk-yrityksiä. Voisitteko esittelijänä tämän asian vielä selkeyttää? Kiitoksia. Good. Well, thank you all very much. Um... Kiitos kaikille ollaan hiukkanen myöhässä, mutta haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka tulleet tänne puhumaan matkapaketeista. Tähän päästään kohta. Eli annan vielä teille puheenvuoroja ja sen jälkeen palataan sitten näihin verkkoveron asioihin. Anthony. And Kiitos puheenjohtaja ja kiitos esittelijä. Me tietysti komissiona onnittelemme tästä nopeasta edistyksestä. Tietysti aikapainetta on ollut, mutta olette olleet tämän haasteen veroinen. Minä en nyt yritä yritä tässä teitä vakuuttaa siitä, että paras väline oli tässä ö, täydellinen, yhdenmukainen. Tehän olette tehneet kantanne selväksi. Myönteisesti voidaan huomata kompromissitarkistuksessa se, että olitte komission, komission tietosuojamääräysten ytimen ottaneet mukaan kehittämäänne rakenteeseen. Se on, me puhuimme tästä jo muutama viikko sitten ja me olemme tähän tyytyväisiä. Kiitos varjoesittelijöille siitä, että tämän eteen tehtiin työtä. Me olemme tyytyväisiä myös Rova Vernion pyyntöön tuosta kuuden äh, kuukauden määräajasta. Ja sitten Kuten rouva Bastos sanoi, me olemme nyt tässä loppuvaiheessa ja on kaksi sellaista seikkaa, johon haluaisimme kiinnittää huomionne ja joita voitaisiin ehkä ennen äänestystä vielä parantaa. Toisen kiinnititte itse huomiota, nimittäin siihen, miten määritellään nämä, tämä nopeus, joka kerrotaan kuluttajille ennen sopimuksen tekemistä tai sopimuksen jälkeen. Tästä pitää tehdä sellaisen tästä säännöstä, että se on mahdollista tehdä, panna täytäntöön. Miniminopeus voisi ehkä vaikeuttaa toteutettavuutta. Rova Vernio kiinnitti huomion myös sopimuksen kestoon. Meitä huolettaisi tämä sopimuksen siirtämiseen liittyvä sääntö. Tämä saattaisi johtaa sellaiseen tilanteeseen, jossa jossa siis palveluntarjoajat sopeutuvat tilanteeseen ja saattaa syntyä porsaan reikiä, jos tulee uusi normi. Mm, mutta olemme valmiita tekemään teidän kanssa yhteistyötä ennen äänestystä ja ennen työ, täysistunta äänestystä tämän asian suhteen. Sitten avoin internettiin pääsy. Jos ymmärsimme tämän oikein, niin on hienoa huomata, että näissä luonnoksissa määritellään tarkemmin erityispalvelut – erityispalveluilla on tietty kapasiteetti ja niitä valvotaan tarkasti. Me haluaisimme kuitenkin välttää kaikenlaista monitulkintaisuutta ja Rova Vähäinen ehdotus voisi ehkä vielä tuolla lisäselkeyttä tekstiin. Me, hyvä puheenjohtaja, olemme myös huolissamme siitä, että haluaisimme huolehtia siitä, että erityispalvelut pitää aina ö, esittää sellaisina, että ne ovat lisäpalveluja, eivätkä mink, minkä te, mitenkään internetin korvaaja. Kaikkien erityispalveluiden tarjoajien pitää itse olla myös internetpalvelujen tar- tarjoajia. ITRE, ö, toimivallan alaisista asioista, te, kuten sanotte, neuvottelette vielä meitä. Me haluaisimme, että sitoudattaisiin ei-syrjiviin menettelytapoihin ja herra hän puhuikin näistä kannustimista, joita investoijat tarvitsevat. Meidän pitää välttää kaikenlaisia porsaan reikiä, joiden kautta tällainen ruuhkautuneisuus voisi olla tekosyy tavallaan olla noudattamatta näitä säännöksiä. Me haluaisimme, että tarkastellaan huolellisesti artiklan 23 pääsäännöksiä ja kansallisten sääntelyviranomaisten valvontasäännöksiä artiklassa 24. Me tiedämme, miten tärkeä tämä aihe on. Ja olisi varmasti kaikille hyväksi, jos vielä näitä sanamuotoja selkeytettäisiin. Sitten 112-järjestelmä, joka ei ole komission ehdotuksessa mukana, joten en voi yksityiskohtaisesti kommentoida näitä sanamuotoja, jotka on valittu, mutta voin sanoa, että komissio tarkastelee nämä ehdotukset ja muodostaa niistä kannan täysistuntoon mennessä. Kiitos. Well, uh, thank you very much for... Kiitos, kiitos tästä myönteistä vastauksesta ja te nyt olette selkeästi omalla kannallanne sääntelyn liittyen, mutta me emme missään nimessä lähde tälle tielle. Aiomme kuitenkin tehdä, rakentaa yhteistyötä, jotta pääsemme kuluttajan kannalta parempaan ratkaisuun, mutta sitten tämä avoimen internetin pääsyn mahdollistava lainsäädäntö, kuten sanoin, tätä asiaa työstetään kovin paljon seuraavan kuukauden ajan kompromissien kautta ja siksi nyt mennään ehkä eteenpäin näiden lisäehdotusteni pohjalta, jotka menevät teitä vastaan. Tässä on vielä yksityiskohtiin liittyviä seikkoja, mutta me ehdimme varmasti tilaisuusvaliokunnan esittelyn kanssa ja sitten oikeusten asianvaliokunnan kanssa myös käsitellä asioita. Ja sitten muutama seikka vielä, jos ajatellaan verkkovierailua. on Pavla on ihan oikeassa. Me olemme olleet jatkuvasti työsuusvaliokunnan Romin ajatusten kanssa samalla linjoilla, mutta me haluamme erityisesti korostaa näitä eh, tietoviestejä ja tällaisia, mitä tulee, mutta nämä asiat eivät nyt itse asiassa ole pöydällä tällä hetkellä. Minä olen yksinkertaisesti ollut teollisuusvaliokunnan estelijän linjoilla. Eli sanotaan, että pitää lopettaa verkkovierailumaksut kokonaan 2016 mennessä. Nyt ei tarvita enää mitään välivaiheita tai hintakattoja. Mennään nyt eteenpäin. Ja jos ajatellaan aikataulua, niin tämä on nyt ensimmäisen käsittelyn äänestysparlamentissa. Sitten se menee jäsenvaltioihin ja kun se tulee takaisin sieltä parlamenttiin, toivottavasti moni teistä on siellä paikalla sitten syyskuussa asia käsittelemässä niin se, että säännöksiä muutettaisiin vuosi ennen kuin ne menevät umpeen, niin ei tämä kannata. Tämä ei ole minusta kuitenkaan käytännöistä, mutta olen kuitenkin yhtynyt tähän ehdotukseen, että täältä otettaisiin aika iso osa artiklaa pois ja panon vielä muihinkin aspekteihin tässä. Eli tässä on nyt aika paljon eh, kielteisiä ajatuksia, erityisesti arjesiin ajatuksiin liittyen. Tässä on valiokunnassa tehty paljon työtä, mutta tietysti asiasta äänestetään sitten teollisuusvaliokunnassa eikä täällä. Eli kaiken kaikkiaan hienoa, että tästä on tulossa nyt laajaa tukea. Kiitos esittelijöille kompromissiehdotuksesta. Täällä on joitain asioita, asioita, kuten kuuden kuukauden sopimus, mistä tämä ei ollut tarpeen eh, pakollisiksi vaatimuksiksi. Joillain jäsenvaltioilla se on jo eh, mahdollinen vaatimus, mutta tätä voitte tukea, jos haluatte. Sitten on jotain muitakin eh, sanallisia uudistuksia ja tietysti lähden valiokunnan linjoille ja mielelläni sitten työllisyysvaliokunnan kanssa asiaa ajan. Niin, ja sitten myöhemmin tulee loppuäänestys, minä tässä puhuin jo aikataulusta. Meillä ei ole vielä ehdotusta täysistuntokäsittelyyn, mutta jos tämä teollisuusvaliokunnassa 27. helmikuuta hyväksytään, niin todennäköisesti huhtikuussa tulee täysistuntokäsittely. Tämä on viimeinen mahdollinen hetki. Ne, jotka aikovat lähteä kampanjoimaan aikaisemmin, niin heidän pitäisi kuitenkin tulla paikalle eh, puhumaan valiokunnan kannasta huhtikuun täysistunnossa, eli jättäkääpä kalenterihin vähän tilaa tätä varten. Eli kiitos oikein paljon tästä. Tiedän, että Jörgen Kreutzmann tätä tästä jo puhuin, mutta minä haluaisin kiittää Birgit Janiskaa ja Sebastiania erityisesti sillä tässä on todella tehty paljon viikonlopputyötä ja yötyötä viime viikkoina, jotta asia saatiin valmiiksi. He ovat kovasti minä tukeneet, enkä ilman heitä olisi onnistunut. Kiitos kommenteistanne, mutta kunkin esittelyvalmistajan takana on aina vahva tiimi ja näin on todellakin ollut tällä kerralla. Eli kiitos paljon siitä. Seuraavaksi pääsemme matkapaketteihin ja meillä on tarkistuksia niihin liittyen. Täällä on Hans-Peter Mayer paikalla. Hän on esittelijämme, ne jotka juuri jotka ovat tulleet televiestintäasioita vain tänne seuraamaan, niin voisitteko poistua täältä hiljaa, sillä on päästävä eteenpäin. Meillä on nyt Hans-Peter Mayer täällä paikalla liittyen matkapakettitarkistuksiin. Onko Hatsimarkaakis täällä liberaaleista, joku kooperaatio on myös paikalla SDstä ja Ryyli on täällä McCarkin. Eli täällä ovat kaikki melkein varastelijat paikalla. Onko täällä Manfred vai kuka on komissiosta? Ai, herra Petra, hän on meidän ystävämme. En tiedä, käsittelette te tätä asiaa vai ette. No, herra Matja sitten. Niin Matja puhuu. No hyvä, kiitos. Hans-Peter saa puheenvuoron. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, myös tämä direktiivi matkapaketeista ja avustusten matkajärjestelyistä luo meille aikapaineita, kuten muutkin asiat. Joten alusta lähtien haluan sanoa kiitokseni kaikille varjoesittelijöille ja heidän avustajilleen ja henkilökunnalle, sillä meillä on yli 500, 400 tarkistusta, joten ensi tässä tulevina päivinä varjostilön kanssa kokoustamme ja yritämme näistä tarkistuksista saada aikaiseksi järkeviä kompromissitarkistuksia, sellaisia tarkistuksia, jotka ovat kuluttajien edun mukaisia tarkistukset ovat osittain hyvin erilaisia, joten puhun tänään vain tärkeimmistä aiheista, joita, joiden suhteen haluan varjostelun kanssa tehdä kompromissitarkistuksia. Ensinnäkin yhdenmukaistamisaste. Kuten jo olen jo maininnut, minun ehdottamani niin sanamuoto on mukais, peräisin kuluttajan oikeusdirektiivistä. Minä puollan aina sitä, että eurooppalainen lainsäädäntö on mahdollisimman johdonmukaista, jos siis sanamuoto on jo olemassa yhdenmukaistamisasteesta kuluttajien suoja-alalla, niin ei pitäisi aina keksiä vain uusia sanamuotoja, vaikka tarkoitamme aivan samaa, samaa asiaa. Eli Kuluttajan oikeusdirektiivistä on siis tämä muotoilu peräisin. Sen mukaan jäsenvaltiot voivat omia kansallisia lainsäädäntöään pitää yllä tai ottaa käyttöön, jos, jos nämä asiat on näissä lainsäädännössä eksplisiittisesti käsitelty. Tässä tavoitteena on, että jokainen kuluttaja koko EU:ssa tietää, mitä oikeuksia hänellä on, huolimatta, katsomatta siihen, missä maassa hän varaa matkan, mihin hän lentää. Me haluamme sisämarkkinat saada aikaiseksi ja tämä tarkoittaa sitä, että kansallisia poikkeuksia saa olla mahdollisimman vähän. Myös yritysten pitää tietää, mitä lainsäädäntöä käytetään missäkin tapauksessa, sillä kun meillä on vapaa liikkuvuus sisämarkkinoilla, niin jokainen, jokaisessa maassa yritys ö, esimerkiksi Saksassa tai Espanjassa, niiltä voidaan varata matkoja ja yrityksen ei sitten pidä jokaisessa tapauksessa erikseen miettiä, mitä lainsäädäntöä sovelletaan. Eli näin me haluamme siis yhdennetyt sisämarkkinat. Tarkistuksia on sen suhteen, että hyväksyttäisiin poikkeavat säännökset silloin, kun niitä ei ole eksplisiittisesti kielletty, mutta tämä taas hajauttaisi ja jokainen tekijä joutuisi sitten itse tutkimaan, mikä, mitä sovelletaan milloinkin. Ja se taas olisi sen vastaista, että haluamme todellakin yhtenäiset sisämarkkinat. Tämä koskee ennen kaikkea online-verkkosopimusten asiaa, siellä verkkosopimuksiahan voidaan todellakin rajat ylittävästi aina tehdä. Emme välttämättä edes tiedä, mistä tuo matka tarjous, mistä maasta se on ole, peräisin. Eihän se minua kiinnosta. Minä haluan vain tietää, onko tarjous minulle hyvä vai ei. Ja sitten toiseksi soveltamisala. On tehty ehdotuksia, että liikematkat jätettäisiin soveltamisalan ulkopuolelle täysin. Mielestäni se on itsenäisille ammatinharjoittajille ja pienyrityksille hyvin vaikea ehdotus. Ja ö, tällaisia itsenäisiä ammatinharjoittajia ja pienyrityksiä on, on paljon. Jos esimerkiksi ö, lääkäri tai asianajaja on itsenäinen ammatinharjoittaja, niin silloin on vaikea erottaa, onko kyse yksityismatkasta vai liikematkasta, mitä seurauksia sillä on. Eli meidän pitäisi soveltamisala yhtenäistää, isot yritykset pitäisi jättää ulkopuolelle, ne eivät tarvitse suojelua, mutta haluaisin kyllä varjoesittelijöiltä mielelläni palautetta siitä, miten soveltamisalaa voitaisiin järkevästi rajoittaa. Seuraavaksi matkapakettien määrittely ja avustetut matkajärjestelyt. Saksaksi nämä käsitteet ovat erilaisia, mutta sisältö on kyllä sama. Pitää sanoa selkeästi, että kyse on matkan varausprosessin eroista ja sopimusten eroista. Matkapaketeissa on olemassa vain yksi sopimus ja sitten näissä toisissa matkoissa on olemassa monia sopimuksia. Haluaisin sanoa, että että avustettujen matkajärjestelyä ei voida jättää koko ajan, kokonaan huomiotta. Kompromissilla ehkä voimme rajoittaa paremmin äm, tiettyjä linkitysmuotoja. Minulla on jo kompromissiehdotuksia, sillä tarkistusten ehdotukset ovat kyllä hyviä ja kiinnostavia – Jotkut ehdotukset sisältävät ähm, sellaisia ehdotuksia, että kyse olisi äh, kuljetusmuodosta kuluttajansuojan kannalta. Mielestäni tämä ei ole kuitenkaan hyvä ehdotus, sillä tällaiset suojellut matkajärjestelyt, joilla ähm, joiden suhteen kuitenkin itse matkustetaan paikan päälle, ne eivät olisi suojatuja. Eli emme halua todellakin kuluttajasuojaa huonommalle tasolle kuin mitä, missä se tällä hetkellä on. Neljänneksi. Mihin prosenttimäärään asti hintaa voidaan korottaa ilman, että sopimus voidaan kumota. Tästä on tällaisia asteittaisia ehdotuksia, 3 prosenttia, 5 prosenttia, 7 prosenttia. Komissio on ehdottanut 10 prosenttia. Meidän pitää vielä puhua tästä, sillä sillä tästä ei ole vielä saatu ratkaisua aikaiseksi, eikä senkään suhteen, mitä tapahtuu, jos tämä prosenttimäärä sitten ylittyy, mitä silloin tapahtuu. Minä ehdotin, että tällaisessa asteittaisessa menettelyssä ei olisi pelkästään siitä, että sopimus kumoutuisi, vaan voisi myös saada korvaavan vastaavan matkan. Ja sitten lisäksi voitaisiin ehkä alentaa hintaa. Se, se, sellaistakin voi myös tapahtua. Jos me siis otamme käyttöön hintarajoja, niin mitä tapahtuu, kun ne ylitetään? Kantaako yritys itse nämä, nämä kulut vai mitä, mitä silloin tapahtuu? Minulla ei ole vielä tähän ratkaisua. Viidenneksi vastuuvelvollisuus, kun ei ole kyse omasta syystä. Tässä on kyse hotelliöiden määrästä ja sitten hotelliyöpymisen hinnasta. Eli montako hotelliyötä yrityksen pitäisi myöntää kuluttajalle ja mitä, mikä olisi hotelliyöpymisen hinta Tässähän on kyse myös lentomatkustajien oikeuksista, joten pitäisi odottaa tätä lainsäädäntöä, joka tulee helmikuussa. Eli samalla tavalla kuin kuluttajan oikeusdirektiivissä meidän pitäisi pakettimatkaa lainsäädännön ja lentomatkustajien oikeuksien lainsäädännön välillä huolehtia johdonmukaiseksi kohti. Ja sitten kuudenneksi suhde matkajärjestäjien ja matkavälittäjien välillä. Tässä on kyse ennen kaikkea ennen kaikkea niistä tapauksista, kun yritys joutuu maksukyvyttömyyteen. Tähän ei ole vielä löydetty tyydyttävää ratkaisua. Periaatteellisesti, periaatteellisesti tasolla kyllä, mutta seurausten kannalta ei matkaan järjestäjät ja matkan välittäjät ovat kaksi eri asiaa. Niitä on eri kokoisia. Matkan välittäjät, välittäjät saattavat olla pk-yrityksiä, jotka eivät voi ollenkaan ottaa täyttä vastuuta, sillä muuten he joutuisivat, ne joutuisivat maksukyvyttömyyteen heti. Nämä ovat siis niitä pääkohtia, tässä tekstissä yritämme varmasti kaikki saada aikaiseksi tasapainoisen kompromissin. Meillä on tiukka aikataulu, joten varjospelujen kokoukset pitää pitää nopeasti. Me teemme yhteenvedon varjostelujen kokousten tuloksista ja lähetämme ne teille. Tranin kokous pidettiin eilen ja analysoin sen tulokset ja varmasti pääsemme eteenpäin nopeasti, mutta kuten sanoin, henkilökunta kaikkialla joutui tekemään kovasti työtä. Minunkin avustajini tekevät aina ilta kymmeneen asti työtä. Kiitos paljon kaikille. Olen valmis kuuntelemaan teidän huomioitanne. Very much. And, uh, we appreciate the... Kiitos oikein paljon todella te olette paljon työtä tehnyt ja meillä on ihan samanlainen tilanne, jos ajatellaan viestintä. Meillä on hyvin hankalat olosuhteet tällä hetkellä. Ja sitten edustaja Koferaatti, SNDn varjoesittelijä, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin minäkin kiittää esittelijä hänen tekemästään työstä. Tämä on hyvin perusteellinen esitys. Myös varjoesittelijöiden kanssa on tehty hyvää työtä kompromissien työstämisessä. Minäkin haluaisin nyt puhua vain lyhyesti. Hän kertoi jo, mitkä minun mielestäni ovat ne alueet, jotka ovat kaikkein arkaluonteisempia ja monimutkaisimpia ratkaista kompromissien kautta. Sitten tästä voidaan kes- kes- keskustella varjoesittelijöiden kanssa. Varjoesittelijät tarvitsevat yksityiskohtia, mutta en nyt halua teitä muita pitkästyttää sellaisilla liiallisilla pikkujutuilla. Ensimmäinen asia koskee järjestämistä. Olen yhtä mieltä, että tässä olisi viitattava kuluttajasuojadirektiiviin. Minulla ei ole tässä mitään vastustamista, mutta haluaisin sen sijaan tehdä selväksi sen, että tämä harmonisointi, yhdenmukaistaminen on yhteinen perusta. Se on perusta, se ei ole katto. Siitä lähdetään. Jos, jos, jos kussakin valtiossa voi olla lisää sääntöjä. Niiden tarkoituksena olisi parantaa kuluttajien asemaa eikä heikentää sitä. On ehdottoman tärkeää yhdenmukaistaa, mutta minusta on hyvä, että ei estetä sitä, että ne, jotka haluavat, voisivat vielä paremminkin toimia. Minun mielestäni voisimme sanamuotoja sillä tavalla muokata, että voisimme taata tämän mahdollisen paremman oikeuden takaamisen jäsenvaltioiden taholta. Sitten ne soveltamisala tämä on hyvin, hyvin monimutkainen asia ihan objektiivisesti. Mielestäni on kuitenkin hyvä, että, että ei poisteta tästä avustettuja matkajärjestelyjä, niin kuin jossakin tarkistuksessa ehdotetaan. Kyseessä ovat myös, on, on, on myös se, että näillekin kuluttajille tarjotaan tuo mm, suojaa. Emme puhu kovinkaan suuresta joukosta ihmisiä, mutta kyllä hekin ansaitsevat suojan. Ristiriitaisesti olenkin kiinnostunut juuri tästä asiasta. Mitä enemmän tätä asiaa tutkii, sitä syrjivämmältä heidän pois sulkemisensa tuntuu. Uskon, että voimme työstää tätä kohtaa niin, että myös tämä käyttäjä- ja kuluttajaluokka voi saada apua ja tukea tarvittaessa. Sitten muita asioita koskien ennen sopimuksen tekemistä annettavia tietoja ja ovatko ne sitovia tietoja, kuinka sopimusta voidaan siirtää, kuinka voidaan muuttaa hintaa sopimuksen tekemisen jälkeen. Minun mielestäni olisi tärkeää tehdä työtä niin, että tavoitteena ja henkenä on se, että pyritään saamaan mahdollisimman suuri varmuus aikaa sopimuksen noudattamista ajatellen ja että kuluttaja olisi mahdollisimman hyvin tietoinen sisällöstä. Meidän ei pidä pitää kuluttajia mm, niin minään puolustuskyvyttömänä lapsena, niin kuin olen aikaisemminkin sanonut. Kuluttajille on annettava välineet käyttöön niin, että hän voi tehdä sitten asianmukaisen valinnan. On tärkeää käyttää verkkoa, mutta joka tapauksessa on mielestäni välttämätöntä, että, että myös paperilla annetaan tietoja ja käytetään näitä vanhanaikaisia välineitä, joiden kautta voidaan olla varmoja, että myös siinä tapauksessa, että yritykselle, sopimuksen tekemälle yritykselle jotakin tapahtuu, niin kuluttajalla on sellaista varmistettuna. Meidän on autettava kuluttajaa niin, että kuluttajat saavat tietoisuutta ja tietoja asiasta ja tarjoamme kuluttajalle vielä paremmin mm, suojaa, joka ei vielä ole kansallisessa lainsäädännössä riittävä. Sitten vielä viimeinen asia uusista välineistä Voin, kun aina on ajatuksena se, että autetaan kuluttaja tekemään valinnat. Kollega Tarabellan kanssa olemme tästä puhuneet. Tarvittaisiin näkyvä ilmaisu koskien sitä, minkä luonteisesta paketeista ja palveluista on kyse, niin että matka paketit merkittäisiin aina vihreällä, kun kyseessä on tällaiset avustetut matkajärjestelyt, käytettäisiin toista väriä. Näin jo heti alkuvaiheessa voitaisiin erottaa nämä toisistaan ja näin voitaisiin myös helpottaa kuluttajan työtä niin, että kuluttaja tietäisi, mistä on kysymys aivan al- lähtö viivalta alkaen ja näin kuluttajat voivat mm, tehdä oikeat valinnat tässäpä tämä, nämä kaikkein tärkeimmät ja monimutkaisemmat asiat voidaan jättää ehkä varjoesittelijöille, jos esittelijä pitää tarpeellisena. Niin voin toki antaa yksityiskohtaisempia tietoja näistä asioista, joita tässä käsittelen, tai jos jäseniä se kiinnostaa, mutta muussa tapauksessa kiitän tästä. Mr. Kreutzmann. Uh, Mr. Kreutzmann. Sitten edustaja Kreutzmann. Helvi. Niin, kollega Helvikin puolesta puhun, hän ei päässyt paikalle, mutta haluaisin kuitenkin esittää joitain kommentteja hänen ehdotuksensa liittyen. Helvik on sitä mieltä, että tarvitaan hyvää tasapainoa kuluttajien suojan välillä ja niiden työn välillä, joilla helpotetaan liiketoimintaa. Hän on periaatteessa samaa mieltä, mutta tarvitaan nyt hyvä jonkun verran selvennystä tämän esityksen kattamaan alaan. Hän epäilee vähän tätä käsitettä, mitä täällä käytetään, avustetut matkajärjestetyt. Hänen mielestään myöskään liikematkailijat, ei, heidän ei pitäisi ottaa tähän mukaan. Mutta jos ajatellaan harmonisoinnin tasoa, niin on tärkeää, että kuluttajat voivat saada yhtä pitkälle vietyä yhdenmukaistamista, kun tämä vain on mahdollista, ja siksi hän esittää uutta artiklaa, joka on kuluttajasuojadirektiivin artiklanille mukainen. Jos ajatellaan sitten näitä tietoja, joita annetaan ennen sopimuksen tekemistä, niin meidän pitää keskittyä siihen, mistä on todella hyötyä matkailijalle ennen kuin sopimus tehdään. Nyt ei saa lähteä sekoittamaan eh, näitä tietoja toisinsa, että mitä annetaan ennen sopimuksen tekemistä ja sitten itse sopimusehtoja. Puheenjohtaja keskeyttää pyytää puhumaan vähän hitaammin. Kiitos Malcolm. Okei, näin teen. Eli eh, edustaja Helville voivat jotkut muutosetut sopia, esimerkiksi liittyen ilmaisuun tässä, jos ajatellaan vähemmän tärkeää tietoa, että ne voitaisiin eh, toimittaa vain pyynnöstä, mutta kuitenkin tärkeää tehdä liikaa taakkaa eh, yritykselle ja järjestäjien tai jälleen myyjien velvollisuutena olisi toimittaa tiedot ennen sopimusta. Muiden lailla kollega Helvig on sitä mieltä, että on hyvä, että matkailijat voivat kustannuksittaa peruuttaa matkan, jos hintaan tehdään yli 10 prosentin muutoksia. Ja on myös tärkeää, että on tehtävä selväksi, että nämä, eh, näistä muutoksista on ilmoitettava viimeistään 20 päivää ennen matkapakettia. Ja kun sopimukseen tehdään eh, oleellisia muutoksia, niin pitäisi olla mahdollista, että matkailija joko hyväksyy nämä muutokset tai sitten peruuttaa ilmaiseksi tämän matkan tai sitten eh, hyväksyy vastaavan paketin, mitä järjestäjä hänelle esittää. Kollega ei ole vakuuttunut siitä, että tarvittaisiin, että sopimusten osalta tällainen peruuttamisaika, sillä nämä sopimukset yleensä tehdään eh, kuluttajien pyynnöstä asia heidän asiaan mietittyään. Ja mitä tulee sitten vastuuvelvollisuuteen, kun tässä eh, sitä lähdetään rajoittamaan, se koskisi ainoastaan järjestää niissä, niitä tapauksia, joissa järjestäjä ei pysty järjestämään paluuta, niin edustaja valmis keskustelemaan näistä kustannuksista. Pitää olla kuitenkin varovaisia saada mennä liian pitkälle tässä asiassa. Sehän voisi vaikuttaa kielteisesti pieniin toimijoihin. Tämä on ihan sama se kuin mitä kollega Mayer sanoi hetki sitten. Kiitos. Thank you very much, Mrs. Ich möchte den Berichterstatter Kiitos. danken für seine... Haluaisin kiittää esittelijää sitä, että näin lyhyessä aikassa halusi saada ratkaisun aikaiseksi, mutta mielestäni 438 tarkistusta ja niiden erilaisuus osoittaa, että keskustelua ei ole käyty vielä tarpeeksi pitkään ja haluaisin korostaa, että minulle olisi ollut mieluisampaa, jos olisimme tehneet ensiksi päätöslauselman. No mutta nyt asiat ovat näin, niin nyt meidän pitää tehdä parhaamme. Minun täytyy sanoa, että minä keskityin tiettyihin tarkistuksiin, mutta mielestäni keskustelua on käytävä vielä enemmän. Monet asiat eivät ole tulleet tarpeeksi selviksi. Ennen kaikkea yhdenmukaistaminen maksimi yhdenmukaistaminen on meille ongelma. Tämä on kuluttajalainsäädännössä yleensä tavoitteena, mutta nyt sitten yhtenäisyyttä ei ole vielä tarpeeksi, joten meitä epäilyttää se, onko edellytykset olemassa täydelliselle yhdenmukaistamiselle. Entä sitten soveltamisala? Tässä on kyse liikematkoista, mutta se ei ole mielestäni tärkein kysymys, vaan pitäisi määritellä, mikä ei kuulu direktiivin direktiivin soveltamisalaan. Tässä puhumme matkapaketeista ja avustetuista matkajärjestelyistä, mutta on olemassa myös sellaisia yhdistelmiä, jotka kuluttajat valitsevat itse, mutta heillä ei ole kuitenkaan tässä suojaa ja he ottavat riskin itse. Eli mielestäni tällaiset kaikki matkat kaikki, mielestäni kaikkien matkojen ei pitäisi kuulua soveltamisalaan, sillä kaikkien matkojen suojaaminen ei ole mielestäni toivottavaa EU:ssa. Mielestäni on, avoimuus on tärkeintä, on läpinäkyvää, läpinäkyvyys on siis avainsana, mutta jos joku haluaa itse valita matkaosansa, niin silloin se pitää olla mahdollista. Ei, pidä, ähm, ei hänen pidä sitten välttämättä ottaa käyttöön avustettuja matkajärjestelyitä. Meidän pitää myös tämä viittaus lentomatkustajien oikeuksiin selvettää. Varmasti helposti saamme kuitenkin tällä alalla kompromisseja aikaiseksi, mutta pääongelma tulee olemaan sen määrittely, mikä kuuluu tämän direktiivin soveltamisalaan, mikä ei ja mitä siitä seuraa. Kiitos. Uh, thank you very much, Mrs. McClarkin. Kiitos, edustaja McClarkin. I've submitted a few amendments to this report. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen esittänyt jotain tarkistuksia ja toivottavasti näin voidaan vahvistaa tekstiä. Niin kuin aikaisemmin sanoin, minä olen puhunut vain muutamasta ydinseikasta ja keskityn niihin nyt niin kuin herra Mayer sanoi, niin tässä todellakin kuluttajien on saatava hyötyä direktiivistä, eikä tässä pitäisi ottaa yrityksiä mukaan, mutta on kuitenkin tieto näistä herra Mayerin mainitsemista ongelmista, jotta voidaan PK-yrityksiä tukea. Olen esittänyt tarkistuksia, jotka kattaisivat sellaista tapausta, joku yritys e, varaa oman matkansa ja niin poispäin. Ja sitten meillä on avustettuun matkan järjestelyyn liittyen tämä käsite yhdistetty matkajärjestelyihin ja minusta tämä on parempi käsite, sillä näin ikään kuin yhdistetään toisen verkkosivun ja sieltä voi tämän varauksensa tehdä. Ja minä haluaisin myös ottaa mukaan eh, matkailijoiden kuljetuksen. Tämä on matkapakettidirektiivi ja kyllä tässä pitää eh, jotain matkustustakin olla mukana matkapakettidirektiivissä. Ja kun puhutaan henkilöiden matkustamista, jos joku esimerkiksi ei halua ottaa pakettia, jonka mukaan on linja-autokuljetus, ja sitten mennään teatterin ja hotelliyöpynnön mukana, mutta jos sitten joku ihminen, joka ei ota mm, kaikkia näitä palveluita, niin miksi tässä pitäisi sitten antaa joku erityistakuu tämän yrityksen toimesta, eli pitää nyt tehdä selväksi, että kyseessä on juuri tämä henkilö, joka on on kulutuksesta nauttinut, mutta pitää tehdä selväksi, milloin varataan matkapaketti ja milloin kyseessä ostettu tai tällainen yhdistetty matkapalvelu. Ja pitää varmistaa, että jos haluaa jättää omat paketit tämän ulkopuolelle ja panna kokoon oma matkapakettiensa, niin pitää tehdä selväksi, että sitten ei saada tällaista samaa suojan tasoa. Tämä pitää tehdä selväksi ennen kuin maksusuoritus tapahtuu. Meidän pitäisi keskittyä enemmän siihen, miten näitä matkapaketteja markkinoidaan kuluttajille ottaen huomioon oleellisinta osaa matkasta. Eli pitää tehdä selväksi, että jos on sellaisia pakettia, johon liittyy jotain lisäpalveluja, kuten museo- tai teatterilippuja tai kylpylälippuja, niin tämä olisi se eri tärkeä sisältö siinä. Eli nyt pitää katsoa sitä, miten tätä asiaa nyt markkinoidaan kuluttajille tässä mielessä. Mutta myös hyvä tämä ajatus, että meillä olisi painettuja lehtisiä kuitenkin jotkut kuluttajat joissain jäsenvaltioissa, jos lähdetään yhdenmukaistamaan liian pitkälle, niin heiltä menee ehkä ne edut, mitä tällä hetkellä on. Eli pitää miettiä, mitä halutaan yhdenmukaistaa. Pitää varmistaa, että kuluttajilta ei mene mitään etuja pois, kun tätä direktiiviä päivitetään. Ja liittyen kollegoiden tarkastusehdotuksiin, minä olen vähän huolestunut joistain niistä esimerkiksi ajatellaan tätä automaattista perääntymismahdollisuutta jostain paketista, niin tämä tulee olemaan hyvin vaikeaa, jos on esimerkiksi jotain viime hetken hotelli varauksia ja tämä tulee kovasti yrityksiä kuormittamaan, jos annetaan todella tällainen oikeus automaattisesti vetäytyä jostain sopimuksesta. Ja sitten tämä liikkuva matkailu, sen poistaminen, en usko, että tämä on kovinkaan ei järkevää, sillä kyllä tämä malli on jo toiminnassa. Ja kun katsotaan 151 ja 152 tarkistuksia, niin jos on tällaisia yhdistettyjä palveluita, joihin ei liity yöpymistä, niin eh, ei ole selvyyttä siitä, että ne voisivat todellakin kuluttajia vahingoittaa, eli tätä pitää vielä miettiä. Ja kun lisätään 388 tarkistus, niin siinä pyydetään, että myös jäljenmyyjä järjestäjän lisäksi sillä pitää olla maksukyvyttömyys suoja ja minusta on tarpeetonta, että meillä on tällaista kaksinkertaista suojaa. Tässä pitää joko järjestäjälle tai jälleenmyyjälle antaa tämä velvollisuus, mutta näihin asioihin palataan sitten vielä myöhemmin varjoesittelyiden kokouksessa. Olen huolestunut tästä lyhyestä aikamäärästä, mitä meillä on. Meidän on saatava tästä laadukas lopputulos, sillä teitä on tulla paljon tehtävänä. Jos ajatellaan näitä yksin ylimukaistamistasoja, joista voidaan päästä yksimielisyyteen, on hyvä puhua tästä Rammairin ja varjosyttelijöiden kanssa tänä iltapäivänä. Toivottavasti tästä on todellakin hyötyä kuluttajille, eikä vaikuta siltä, että tässä on liikaa kiirehditty. Kiitos. Good. Thank you very much. Kiitos kaikille varjoesittelijöille näistä rakentavista panoksista. Ja nyt on muita. Style, edustaja Style tässä vaiheessa, onko muita? Olkaa hyvä. Thank you, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia esittelijälle, varjoesittelijöille. Olen yhtä mieltä muiden kanssa. Jinkin puhui aikaisemmin tästä avustetusta matkajärjestelystä ja yhdistetystä. Minusta tämä on hyvä ehdotus. Kompromissa varmasti tulee Maijerilta tähän asiaan. Sitten on tärkeää tutkia kompromissit. Rova Ryyle puhui näistä toimista. Loppujen lopuksi on kyse siitä, kuka vastuussa mistä ja miten kuluttajat on suojeltu ja että kuluttajat ymmärtävät omat oikeutensa hyvin. Minusta täällä on vielä paljon vastaamattomia kysymyksiä, kun katsotaan näitä ehdotuksia. Täällä on vielä paljon sellaisia seikkoja, jotka heikentävät kuluttajan suojaa. Täällä on todella paljon mahdollisuuksia porsaanreijille. Siksi odotan kompromissipaketteja. On erittäin tärkeää, että varjoesittelijät menevät iltapäivälle kokoukseensa aikataulusta. Tiedän, että saamme kompromissit toivottavasti kaikilla kielillä mahdollisimman nopeasti, kunhan niistä varjoesittelijät ovat päättäneet, mutta todella meillä on tässä vähän aikaa valiokunnan kokoukseen yritykset vain harvenevat, joten tässä on aika paljon painetta saada tämä asia valmiiksi tällä kaudella. En tiedä, voisiko esittelijä tai puheenjohtaja vähän täsmentää vielä aikataulua. Kiitoksia. Um, well, in that case... No hyvä. Jos Marille sopii, niin pyydän herra Matia Kehkää kommentoimaan näitä tarkistuksia ja sitten taas esittelijä tai valmistelija. Yes, thank you, Chair. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. En nyt haluaisi kommentoida ihan kaikkia tarkistuksia. Meillä ei ole riittävästi aikaa sitä varten, eikä se olisi ollenkaan sopivaa, mutta haluaisin kylläkin kiittää esittelijää ja kaikkia tämän valiokunnan jäseniä asian perusteellisesta käsittelystä, vaikka aikaa on ollut vain vähän käytettävissä. Kuten aikaisemmin totesimme, komission ehdotus oli tulos hyvin laajasta ja perusteellisesta kuulemisprosessista. Ja päästiin hyvin tasapainoisen ratkaisuun. Toki joitakin parannuksia joillakin alueilla voidaan varmasti tehdä, mutta tämä perusrakenne ehdotuksessamme ja perussisältö pitäisi kyllä säilyttää mukaan lukien tämä erottelu matkapakettien ja avustettujen matkajärjestelyjen välillä. Tässä yhteydessä on tietenkin tärkeää, komissiolle oli erittäin tärkeää, että meillä on avoimuutta, että kuluttajat tietävät, minkä tyyppistä matkatuotetta he ovat ostamassa. Ehdotukset, jotka vahvistavat tällaista avoimuutta, varmastikin ovat tervetulleita. Samaan aikaan on muistettava, että on saatava oikea tieto oikeaan aikaan. Ei välttämättä tiedon määrä auta kuluttajia. Ja tässä yhteydessä olemme hieman skeptisiä liittyen näihin ehdotuksiin, jotka liittyvät näihin värikoodeihin ja niin edelleen. Ennen kuin ehdotusta hyväksyttiin, komissio teki tutkimuksen ja tulokset olivat varsin kielteisiä ja vähän lannistaviakin. On siis paljon tärkeämpää, että meillä on selkeää sekä myönteistä että kielteistä tietoa Eli pakettia ei esimerkiksi osteta, jos tehdään tietyn tyyppisiä varauksia. Tämän tyyppiset tiedot ovat mielestämme käyttökelpoisempia kuluttajille kuin mitkään merkit tai värikoodit tai tämän tyyppiset ajatukset muuten. Sitten yhdenmukaistamisen tasosta aivan lyhyesti haluaisin vain ilmaista tukemme sille, mitä esittelijä on todennut jos otetaan tällainen vähimmäisyhdenmukaistaminen, vaikka se sitten kohdennuttuakin, mutta jos se sitten antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden tehdä merkittäviä muutoksia lainsäädännön kehykseen ja tämä tekee hallaa sisämarkkinatavoitteille, eikä se myöskään tee oikeutta ehdotuksen digitaaliselle ulottuvuudelle. Meidän ei pitäisi unohtaa sitä, että tässä puhutaan pitkälti verkkopalveluista, joita tarjotaan rajat ylittävällä tavalla. Sitten ehkä vielä yksi asia näistä vastuukysymyksistä. Tietenkin ymmärrämme nämä eri argumentoinnit eri ajatusten takana tässä asiassa, mutta tähän mennessä emme kuitenkaan ole vakuuttuneita siitä, että, että komission ehdotuksessa eh, jos siitä erotaan, niin sitten voitaisiin jotenkin hyödyttää yrityksiä tai kuluttajia. Tämä olisi otettava huomioon huolellisesti. Luulenpa, että tämä, tässä olivat kaikkein tärkeimmät asiat ja toivotan teille onnea niin, että voisitte saada aikaan oikein hyviä kompromissitarkistuksia, joilla tekstiä voidaan todella parantaa ja joista voisivat sekä kuluttajat että yritykset hyötyä. Kiitoksia. Good. Well, thank you for your Kiitos teille. Ja sitten Hans-Peter Mayer saa puheenvuoron, loppupuheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille, jotka hyvin tiivissä muodossa ilmoittivat kantansa. Meillä on tänä iltapäivänä ensimmäinen varjoistelijoiden kokous. Ja siellä sitten keskitymme tiettyihin aiheisiin vielä syvällisemmin. Kaikilla on taustansa. Jos esimerkiksi käytetään värikoodeja, niin silloin pitää muistaa, että jotkin ovat, jotkut ovat värisokeita – niin ei, eihän silloin voi äh, tunnistaa, että vihreä on matkapaketti, ja, äh, niin vihreä näyttää ihan samalta kuin muutkin tarjoukset. Eli tämä asia pitää ratkaista. Minä ja monet muutkin ö, äh, käyttävät värikoodeja esimerkiksi kalenterissaan, mutta ähm, mutta normaali kuluttaja ei välttämättä tiedä, mitä tällainen muotoilu tarkoittaa, mitä, ta, mitä oikeuksia hänelle matkapaketin suhteen annetaan. Eli pitää miettiä tätä normaalin kuluttajan näkökulmasta, joka verkosta tilaa matkan, mitä hän tarvitsee, miten häntä voidaan järkevästi suojella, emme halua ylisääntelyä, eikä jos kuluttaja ei halua suojelua, tästä olen Haiden kanssa samaa mieltä, jos kuluttaja ei halua suojella, niin miksi meidän pitäisi häntä sitten suojella? Tässä on kyse siis neuvonnasta. Öö, on olemassa sellainen hieno sanonta kuin, että miksi olet vihainen minulle, enhän minä sinua auttanut ollenkaan. Eli tässä pitää miettiä sitä, missä tilanteissa kuluttaja on suojeltava. Eli jossain muodossa meidän pitää laatia hyvä kompromissi. Kiitos. Kiitos teille ja tiimillenne kaikesta työstä. tiedetään, että aikataulu on tiukka, mutta on tärkeää, että me saamme tässä kattavan kannanoton aikaiseksi. Ja sitten tähän teidän aikataulunne liittyen, jos sitä nyt katsoo tässä, niin meillä teillä on tiettyjä kokouksia ja sitten meillä on 11. tai 10. päivä helmikuuta puhumme kompromisseista ja 11. päivää äänestämme ja sitten asia menee maaliskuun täysistuntoon. Se on tämänhetkinen suunnitelma, sopiiko? 10. helmikuuta mietitään kompromisseja, 11. päivä äänestetään ja sitten maaliskuussa täysistunto. Hyvä. Ja nyt sitten pääsemme viimeiseen kohtaan tässä vaiheessa. Kyseessä on kuluttajasuoja yleishyödyissä palveluissa. Tämä on omalaitteinen eh, mietintö. Meillä on esittelijänä Joosef Wiedenholzer. Meillä on paljon puhuttavaa tässä. Ja sitten on Karl Peltz. EPPstä Schmidt tulee meidän paikalle, Ryyle on paikalla ja minä itse olen täällä paikalla. Eli tässä on nyt aika eh, paljon varjoesittelijöitä. Voitte aloittaa keskustelun, Weidenholzer. Kiitos puheenjohtaja. Marraskuussa mm, käsittelemme ensimmäisen kerran tätä asiaa ja eh, keskustelu oli intensiivistä ja myös erimielisyyksiä oli sekä sisältöön että soveltamis- alaan liittyen haluaisin vielä korostaa, että kun puhumme yleishyödyllisistä palveluista, niin tässä on suuria eroja jäsenvaltioissa myös termeissä. Nämä eri käsitteet ja diskurssit, jotka liittyvät näihin käsitteisiin – voivat johtaa hämmennykseen. Tämä ei todellakaan helpota keskustelua aiheesta. Yleishyödyllisistä palveluista kuitenkin puhutaan aina usein ja monet ovat kiinnostuneita tästä aiheesta. Minä olen yrittänyt rajoittaa tämän lausunnon, tämän mietinnön laajuutta ja yrittänyt parantaa nykyistä kuluttajan suojaa. Mietintö keskittyy neljään suureen sektoriin, suureen sektoriin, joita on vapautettu viime vuosina energia, televiestintä, liikennepalvelut ja postipalvelut. Keskityn siis näihin neljään alaan. Voitaisiin tietysti keskustella myös siitä, olisiko tässä kyse ehkä myös muistakin aloista. Ensimmäisen keskustelun jälkeen minulle oli selvää tarkistusten suhteen, että ei ole enemmistöä eikä ole kiinnostusta luoda uutta eurooppalaista lainsäädäntöä. Eli minun on keskityttävä olemassa olevaan lainsäädäntöön ja sen mahdollisuuksiin. Viime vuonna kuluttajansuojaa vahvistettiin jo monenlaisilla säännöksillä, mutta samalla kuitenkin on vielä olemassa nykyisen olemassa, oleman lainsäädännön puitteissa parantaa kuluttajien suojaa. Ja juuri se onkin se mahdollisuus, joka varmasti löytää suuren tuen täällä. Tarkistuksiin saadut reaktiot olivat hyvin rakentavia. On kiinnitetty huomiota ongelmiin, ja kaiken kaikkiaan saimme 156 tarkistusta. Nämä olivat rakentavia ehdotuksia. Yritin tehdä yhteenvedon näistä tarkistuksista 19 kompromissitarkistuksessa. Niistä on olemassa uusi versio, joka laadittiin vasta eilen. Siinä heijastellaan keskustelua, joka käytiin varjoesittelyiden kes- ensimmäisessä kokouksessa Strasbourgissa. Siellä mainittiin, että meidän ei pitäisi yrittää luoda uusia valtuuksia EU-tasolla uusilla säännöksillä sen haluaisin tässä vielä selkeästi toistaa. Näissä ehdotuksissa, ehdotuksista keskustelemme siis nyt. Nämä ovat siinä muodossa, johon ne laadittiin eilen. Olen yrittänyt tasa, löytää tasapainon kuluttajan etujen, kuluttajan ö, ö, olen siis yrittänyt vahvistaa, vahvistaa kuluttajan etuja, kuluttajalle annettavia tietoja ja kiinnittänyt myös huomiota heikommassa asemassa oleviin kuluttajiin. Haluaisin, että vertailtavuus energiapalveluissa on parempaa. Pitää myös energiaköyhyyteen kiinnitä huomiota. Lisäksi palveluntarjoajan vaihtaminen pitäisi olla helpompaa. Älykkäät mittarit pitäisi myös mainita. Tärkeää on myös postipalveluiden tehokkuus, infrastruktuuri, saatavuus ja näiden palveluiden edullisuus. Tämä kaikki on siis vedetty yhteen näissä kompromissitarkistuksissa. Minä olen vetänyt takaisin hieman kärjistettyjä kantoja, joita minä, minulla oli alun perin ja olen yrittänyt muotoilla hyvin kompromissitarkistukset. Tämä ehdotus on siis nyt olemassa ja tältä pohjalta luulen, että meidän on mahdollista saada aikaiseksi yhteinen kanta. Mm, tämä mietintö on sitten lähetetty varjoesittelijöille ja viimeisessä edellisessä varjoesittelijöiden kokous, kokouksessa meidän, meillä ei ollut mahdollisuutta tästä muutetusta ehdotuksesta keskustella. Minä ehdottaisin, että henkilökunnan tasolla muotoilemme ehdotuksia edelleen. Ja sen jälkeen voisimme siirtyä äänestykseen. Seuraava varjoesittelijöiden kokous on 30. tammikuuta. Ja siltä pohjalta voidaan tehdä lisää muutoksia. Minulla on tärkeää ottaa huomioon kaikkien kannat ja luulenpa, että on mahdollista saada aikaiseksi yhteinen yhteisymmärrys ja kanta, joka olisi merkityksellinen tällä alalla, joka on kuitenkin kaikille niin tärkeää. Kiitos paljon. Uh, thank you very much, Mr. Kiitos oikein paljon, herra Weidenholzer. Ja sitten seuraavana varjoesittelijät, jotka tapasivat Strasbourgissa. Karl Peltz. Kiitoksia. Haluaisin lyhyesti kertoa kantamme ja tilan, kertoa tilanteesta koskien tarkistuksia. That uh, he was um, ready for this. Niin esittelijä on, on laittanut tekstinsä ja pyritään laajasti hyväksyttäviin kompromisseihin. että on tarve yhteisistä säännöistä ne terveet ovat hienovaraisempia, mutta en, en, en vieläkään voi näitä hyväksyä. Kantamme ei ole muuttunut. Uudet siitä ovat säännöt eivät ole tarpeen. Nykyinen lainsäädäntökehys riittää. Haluaisin korostaa esimerkiksi sitä, että komissio ei ole koskaan suunnitellut uutta tai yhteistä lainsäädäntökehystä koskien yleishyödyllisiä taloudellisia palveluja – koska tämä on kansalliseen toimivaltaan ja vastuuten kuuluva asia. Haluaisin poistaa kaikki viittaukset, joiden tarkoituksena on saadakaan yhteisiä sitovia sääntöjä. Tietenkin haluan, että kuluttajaoikeuksia täytäntöönpannaan. Ymmärrän myös, että nämä ovat erittäin tärkeitä. Kuitenkin haluaisin ottaa huomioon omalla olemassa olevat EUn asetukset ja subsidiariteettiperiaatteen, jotta vältettäisiin ristiriidat lainsäädännössä. Haluaisin energiasektorilta esittää jotakin kommentteja. Mielestäni kompro, missä pitäisi vähentää täällä energiasektorin yritykset eivät tarvitse sellaisia toimia, että ne pienentävät kansallista toimivaltaa. Meidän ei pidä myöskään meidän on tunnistettava olemassa olevat porsareijat kuluttajaoikeudessa energiasektorilla ja tunnistaa tulevat haasteet, mutta en voi hyväksyä viittauksia, viittauksia tutkimuksiin. As some of the state uh, existing of cost saving, why others uh, don't? The analysis, jos katsotaan näitä analyysiä, ne ovat ristiriitaisia ja siksi mielestäni niihin ei pidä viitata. Ja sitten lisäksi olen vakuuttunut siitä, että energiatehokkuusdirektiivin todellinen täytäntöönpano sitä varten kuluttajan pitää voida omaa e, kulutustaan hallita ja voidaan alentaa kustannuksia. Tämän lisäksi energiasektorin roolia korostetaan tässä liikaa tässä eh, tekstissä ja siksi näitä osia on mietittävä uudelleen. Mitä tulee sitten postipalveluihin, esimerkiksi kompromississa 17 voin havaita, että tässä on ristiriitaa palvelun laadun lisäämisen ja kustannussäästöjen välillä. Minun mielestäni postipalvelujen laadun lisääminen ei välttämättä johda kaikissa tapauksissa eh, kustannussäästöihin. Olen tietysti toimittanut oman kantani esittelijälle viime perjantaina, mutta valitettavasti hän ei sitä erityisemmin huomioinut. Toivottavasti voimme puhua uusista uudistetuista kompromisseista ja tietysti suhtaudun hyvin avoimesti tähän keskusteluun. Kiitos oikein paljon ja kiitos esittelijälle. Uh, thank you, Mrs. Uh, Mr. Manders, are you speaking for Mr. Kiitos. Galpelts ja sitten Mandiste Schmidtin puolesta. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin pyytää anteeksi Olem Schmidtin puolesta, koska hän ei päässyt paikalle, mutta hän on valmistellut puheen, jonka luen mielelläni, aina mielelläni aita autan ystäviä. Olle Schmidt eh, kiittää esittelijää valmiudesta tehdä kompromisseja. Hän sanoi, että tämä on hyvin poliittinen mietintö. E- EUn pitäisi eh, ole, Ole Schmidtin mielestä ei pitäisi ottaa uusia säännöksiä tällä alalla käyttöön. Hän on myös sitä mieltä, että heikommassa asemassa olevat kuluttajat käsitettä pitäisi käyttää varovaisesti. Kuluttajasuojapolitiikan tavoitteena on voimaannuttaa kaikki kuluttajat niin, että he voivat tehdä valistuneita päätöksiä. Jos kaikki kuluttajat, niin jos kaikkia kuluttaja, kuluttajia pidetään vähempi tai herkemmässä asemassa olemassa, niin emme voi aloittaa, auttaa ketään. Kiitos tästä työstä. Mrs. what do you think? Se oli eh, lyhyesti ytimekkästi. Ja sitten Ryle. Haluaisin kiittää esittelijää tästä kompromissivalmiudesta. On mm, nähty, että erimielisyyksiä on valiokunnassa tässä aiheessa. On hienoa, että hän ei ehdota, esittelijä ei ehdota enää horisontaalisia uusia säännöksiä, mutta minua huolettaa muutamat asiat vielä tällä. Tämä ala on säännelty alakohtaisissa säännöissä, sillä eroja on paljon, yhtenäisyyksiä ei ole juuri ollenkaan, ja siksi on olemassa horisontaalisia säännöksiä. Kompromissiehdotus kahdeksan on mielestäni hyvin ongelmallinen. Siinä nimittäin ehdotetaan, että herkemmässä asemassa olevat kuluttajat, että heille, ennen kaikkea heidän suhteensa vähennettäisiin kustannuksia. Mielestäni tämä on ongelmallinen ehdotus, sillä puhummeko tässä julkisesta, pal- julkisesta liikenteestä vai energiasta vai mistä alasta. Nämä ovat paikallisia asioita, ennen kaikkea paikallinen joukkoliikenne. Nämä, näissä asioissa on erilaisia ö, menettelyjä eri jäsenvaltioissa. Minun mielestäni alakohtainen direktiivi olisi parempi tämän alan sääntelyyn. Minun mielestäni tämä koko mietintö on turha, rehellisesti sanottuna. Thank you very much. Um... Kiitos. esittelijänä haluaisin itse puhua myös, edustaja Tailan haluan puhua. Ja sitten Turun Blom, tervetuloa tänne. Te olette olleet pitkään ystävämme ja sitten eh, DG Marktista, Potsmart ja herra Beer energiapääosastosta. Täällä on siis hieno tiimi mukana. Ja sitten voin yhtyä sekä Weidenholzen tai herra Weidenholzer tähän varjoesittelijän puheenjohtajan mm, ajatukseen, jos eh, ajatellaan näitä asioita, niin mehän tarvitsemme laajan konsensuksen valiokunnassa, sillä muuten tällä ei ole poliittista voimaa ja siksi teidän pitäisi esittelijänä tuossa kontekstissa pyrkiä toimimaan. Omaloitteiset mietinnöt eivät ole sellaisia yhteyksiä, joissa pitää sitten omat mielipiteet siitä, onko eh, energian vapauttaminen postipalvelun nyt ollut hyödyllistä vai ei, sillä tässä olisi erimielisyyttä. En nyt halua kuulostaa rehtorilta, mutta haluan kuitenkin vain tehdä valiokunnan intressin selväksi. Eli jos ajatellaan omaloittisia mietintöjä, jos halutaan kuluttajia auttaa, niin mehän lähdimme liikkeelle tässä siitä, että odotimme komission tiedonantoa liittyen kuluttajaoikeuksiin energia-alalla. Ehkä komission edustaja voi tähän ottaa kantaa, onko se vielä tulossa. Ja kun olemme aikaisemmin työstäneet kuluttajaoikeuksia energia-alalla yhdessä teollisuusvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan kanssa, tässä on tällaisia raja-asioita ja olen saman mieltä tai edustaja Ryllin kanssa siitä, että kuhunkin alaan liittyy omat ominaispiirteet. Me puhumme juuri e, tunnin verran e, palveluista yksityiskohtaisesti ja mehän olemme tässä päättäneet, niin kuin Varjo sanoit, että koska meillä on nyt suuri kuluttajaprojekti käynnissä viestintäalalla, niin kaikki e, muu olisi tarpeetonta, koska mm, tarkistuksia te olette muutenkin esittäneet. Eli nyt tuskin kannattaa yhtään ottaa esille sähköistä viestintää tässä yhteydessä, sillä näitä asioita käsitellään jo muualla. Eli ymmärsin, että tässä keskitytään nimenomaan energia- ja postipalveluihin, joista emme ole suoraan vastassa, mutta voimme kuitenkin hyödyllisesti kommentoida joita niitä mm, aiheita, jotka liittyvät tähän eh, alaan, eli palveluntarjan vaihtamiseen, hinnoitteluun, eh, kuluttajakysymyksiin. Ja jos ajatellaan postipalveluita, niin meillä on myös eh, paketin toimitus, palveluista tietoa. Tämä on täydennystä. Sitten meillä on markkinoista myös tietoa tässä muutetaan täysin postipalveluita siis. Ja olin ymmärtänyt, että tämä kaikki oli tässä mukana, koska nyt ollaan liikkuvassa postipalveluissa pikemminkin pienten pakettien toimittamisen suuntaan. Eli olisi hyvä, jos tästä tekstistä saataisiin todellista lisäarvoa, eikä nyt itse asiassa ole mikään kiire, koska tämä ei ole lainsäädäntömietintö ja siksi olisi hyvä, että esittelijä ja varjoesittelijät, minä mukaan lukien, voisimme keskittyä siihen, miten todellakin saadaan lisää arvoilla avainsektoreilla, joilla halutaan edetä. Ja tarkoitus on päästä vahvaan konsensukseen niin, että nämä suositukset todella saavat sitten komissionkin taaksemme. Tämä on minun näkökulmani sekä varjoesittelijänä että puheenjohtajana tulevaisuudesta. Ja sitten edustaja Täider. Tämä energia- ja vähittäismarkkina, joka on komission toimintaohjelmassa, että tässä kuluttajia todella huijataan, kun monet eurooppalaiset ovat nyt kärsineet tästä tilanteesta. Energiakeskustelu on asia, johon, johon komissio on tehnyt ehdotuksia. Täällä on muitakin asioita, jotka liittyy ympäristöön. Tällä on kyllä potentiaalia tässä energiavähittäismyynnissä kuluttajien näkökulmasta. Ihmiset ovat huolissaan, vaalipiirissä ollaan huolissaan energian hinnoista. Tiedän, että Monet energiayhtiöt käyttäytyvät niin kuin pankit ennen vanhaan. Asiakkaille syötetään korkeampia hintoja. Ja tämä todella vaikuttaa kotitalouksien käytettävissä oleviin varoihin. Energia keskustelu kansalaisillemme on asia, joka todella, tietenkin se on jäsenvaltiolle kuuluva asia, tässä on subsidiariteetti kysymys, mutta, mutta ei sitä pidä unohtaa silti kokonaan, koska energian vähittäismyynti on komission työohjelmassa yksi avainprioriteetteista. Olen yhtä mieltä esittelijän kanssa, mutta meidän on löydettävä tie eteenpäin. Valiokunnassa jotkut ehdottavat, että tämä jätetään pois, mutta energia hinta on kyllä sellainen asia, josta vaalipiirimme äänestäjät haluavat keskustella. Kyllä tämä energiahintojen nousu on niin iso juttu. Kiitoksia. Äh, Hyvä puheenjohtaja. Halusin puheenvuoron vain yhdestä syystä. Ähm, nimittäin tässä sanottiin, että mietintö on oikeastaan turha, mutta siihen on tehty yli 150 tarkistus, tarkistusta, joten kyllä mielestäni kiinnostusta kohtaan on olemassa. Tällaisen tarkistusmäärän puolesta ei voida sanoa, että mietintö olisi turha. Me olemme keskustelleet tästä aina ja sanoneet, että eri aloja pitää kohdella eri lailla, mutta yhdessä kohtaa me olemme aina osoittaneet erityistä kiinnostusta, nimittäin sen mahdollisuuden suhteen, että kuluttajilla pitää olla mahdollisuus todellakin irtisanoa sopimus. Kaikissa maissa olemme todenneet, että monet palveluntarjoajat ö, yrittävät vaikeuttaa mahdollisimman paljon e, sopimuksen irtisanomista. Tästä oli epäilyksiä myös Saksassa tai huolia, mutta tilanne on hieman parantunut, mutta, mutta monet kansalaiset ovat edelleen sitä mieltä, että he voisivat irtisanoa sopimuksensa vain ö, hyvin vaikeasti. Tämä koskee kaikkia aloja ja se, tämä on kuluttajansuojan ytimessä, joten tähän pitäisi kiinnittää erityistä huomiota. Sen takia en pidä tätä mietintöä turhana. Well, I agree with you. And uh, I'm uh, just Todella, mutta ehkä voimme vähän lisää arvoa tänne kuitenkin lisätä. Meillä on hiukan aikaa vielä voimme kuulla komissiota. Tässä melkein yhdeksän minuuttia. Jos ajatellaan tätä keskittymistä energia-asioihin, niin ehkä olisi hyvä, että tässä voisi ehkä puhua ensin ja sitten ehkä Tom Blum ja Bismaski. Mutta jos ajatellaan näitä, tätä näkökulmaa, ehkä Piiri voisi kertoa vähän tästä ehdotuksesta, joka koskee haavoittuvia kuluttajia energiasektorilla. Coming forward niin näistä haavoittuvista kuluttajista meillä ei ole varsinaisesti tiedonanto tulossa, mutta me olemme kyllä perustaneet perus, työryhmän, jota komissio on johtanut, ja, ja siinä mukana on ollut kuluttajajärjestöt, jäsenvaltiot, muut sidosryhmät olemme tehneet, tekemässä sieltä suosituksia. Olemme myös antamassa tiedonantoa, joka keskittyy enemmän hintoihin, jotka ovat olleet nousussa. Kuluttajat ovat syvästi huolissaan tästä asiasta. Ja tulossa on myös tiedonanto, joka koskee energiakustannuksia ja hintoja. Siinä on yksityiskohtainen analyysi kuluttajahinnoista ja miten ne vaihtelevat jäsenvaltioissa. Ja mahdollisesti sitten osvittaa politiikan to- toimia varten. To- asia käsittelemme myöhemmin tänä vuonna. Julkaisemme sitä koskevaa tiedonantoa myös kuluttajan kysymykset ja vähittäismarkkina-asiat ovat työn alla. Sitten energiaa koskeva mietintö, joka olisi varmaan hyvä todella ottaa kohteeksi erityisesti sektori Meillä on jo paljon jo täytäntöpantuja kuluttaja-oikeuskysymyksiä energiapaketissa koskien hintojen avoimuutta ja palvelujen tarjoajan vaihtamista ja niitä koskevia määräaikoja. Meillä on hyvin perusteellinen setti, jonka jäsenvaltioiden on täytäntöön pantava. Siinä on myös riitojen ratkaisumenettely. Täällä on vain muutamia asioita, joita olemme nyt tarkistamassa ja täytäntöön paneemassa. Olisi varmaankin hyvä, jos tämä voitaisiin ottaa huomioon suhteessa haavoittuvia kuluttajia haavoittuvien kuluttajien jäsenvaltioiden on määriteltävä tämä, sekin otetaan huomioon. Yhtenä se vielä haluaisin puuttua. Olemme olleet aika tarkoin siitä, että, että haavoittuvat kuluttajat, heidän pitäisi voida hyötyä alennetusta hinnoista. Monissa jäsenvaltioissa on tehty näin, mutta tämän tyyppinen täytäntöpano kuitenkin kuuluu subsidiariteetin piiriin. Joissakin valtiossa on suoraa rahoitustukea näissä asioissa ja sekin on aivan oikeutettu tapa. Ehkä myös markkinaystävällisempi, ainakin se on, ainakin se on hyvin tehokas tapa ja olemme keskustelleet tästä ja hyvin yksityiskohtaisesti kertomuksessamme koskien haavoittuvia kuluttajia. Kiitoksia. Could you just give us an indication about... Voisitteko kertoa, minkälaisia asiakirjoja nyt saatavilla ja milloin tämä tuleva tiedonanto on tulossa? Tuleva tiedonanto hinnoista ja kulu, kustannuksista pitäisi olla saatavilla hyvin pian. En ihan viimeisintä aikataulua muista, mutta viikkojen tai kuukauden sisällä meillä on hyvin perusteellisia tietoja hyvistä käytänneistä jotta voidaan tukea haavoittavia kuluttajia. Ne ovat meidän verkkosivuillamme haavoittavien kuluttajien työryhmän piiristä. Sieltä, siellä on suuntaviivoja ja suosituksia. Se on hyvin kiinnostavaa tietoa ja olemme myös autamme myös tässä kuluttajaoikeussuojan täytäntöpanossa. Sitten verkkosivuilla on myös nämä älykkäät mittaukset mukana, kuinka sillä voitaisiin auttaa kuluttajia. Ja, ja täällä on joitakin vaatimuksia, mitkä eivät ehkä ole täysin perusteltuja. Otamme vakavissaan tämän älykkään mittauksen. Kuluttajat siitä voivat hyötyä ja jäsenvaltiot ja palvelujen tarjonnatkin edistävät tällaisten käyttöä, niin sitä kustannushyötyanalyysien takiakin ne ovat hyödyllisiä. In, in a context where it really benefits consumers and... Tästä todella kuluttajat voivat hyötyä. Well, I think all of that is helpful in terms of... Kaikista tuosta on hyötyä, näin saamme vähän materiaalia, kun tässä halutaan lisää arvoa. Sitten Törnblom. I would like to thank... Kiitos. Haluaisin kiittää jäseniä näistä tarkistuksista ja tietysti myös esittelijää valmiudesta tehdä kompromisseja. Odotamme innolla tätä uutta versiota. Haluaisin myös vahvistaa, että olemme samaa mieltä siitä, että nyt ei ole oikea aika uusille säännöksille EU-tasolla. Meidän pitää panna täytäntöön öm, olemassa olevaa lainsäädäntöä ja ottaa käyttöön nämä muutokset, joita nyt tehdään, mutta nämä tarkistukset ovat hyödyllisiä soveltamisalan viilaamiselle. E, lisäksi pitää määritellä eri vastuun tasot. Joissakin tapauksessa vastuu on alue- tai paikallistasolla ja se pitää tehdä selväksi. Tarkistukset tunnustavat myös, että kuluttajien suoja on jo sisään rakennettu näissä eri lainsäädännöissä, alakohtaisissa sellaisissa, postipalvelut ja televiestintä ovat prioriteetteja ja kaikki toimielimet ovat sitoutuneet parantamaan kuluttajien tilannetta näillä aloilla, sillä tilannehan on monimutkainen kuluttajille. Myös kuluttajien oikeusdirektiivin voimaan tulo auttaa asiaa ja on tärkeää myös viitata vaihtoehtoisen riidanratkaisudirektiiviin ja verkkovälitteiseen riidanratkaisudirektiiviin. Se myös auttaa asiaa jäsenvaltiossa, jota tällaista jos tällaista lähestymistapaa ei vielä riidanratkaisussa ole olemassa. Mielestäni käytännön tietona voitaisiin vielä sanoa, että vertailun että luotettavuus on erittäin tärkeää kuluttajille. Me olemme käyneet vuoropuhelua kaikkien sidosryhmien kanssa ja teimme tutkimuksen, jonka tulokset saamme tämän vuoden heinäkuussa. Näin saamme yleiskuvan siitä tästä arvosta, mitkä, mikä siis on hyvää kuluttajien kannalta ja mikä ei. Mitä sitten tulee tarkistuksiin, jotka liittyvät kuluttajajärjestöihin, haluaisin korostaa, että kansalliset järjestöt ovat edelleen kansallisten hallitusten tai viranomaisten vastuualuetta. Komission tasolla me huolehdimme näistä EU-tason järjestöistä, ja se on tärkeää. Me yritämme vakuuttaa kansalliset viranomaiset ottamaan vastuunsa kansallisella tasolla. Entä sitten haavoittuvassa asemassa olevat kuluttajat? NR-pääosastolta on tulossa tämä mainittu raportti, mutta me otamme myös tämän asian hyvin vakavasti, joten me tuotamme tällaisen tutkimuksen, jossa keskitymme energiaan ja muihin erityisiin aloihin, uusiin aloihin. Me siis tutkimme haavoittavassa asemassa olevien henkilöiden malleja näillä aloilla Tämä tutkimus tulee vuonna 2015 valmiiksi, sillä meidän pitää mennä hyvin syvälle tähän asiaan. Haluaisin vielä lisätä ENER-pääosaston edustajan sanomaan, että me todellakin teemme ENER-pääosaston kanssa työtä käsikädessä. Myös esimerkiksi tämän kansalaisten energiafoorumin puitteissa me kuulemme kaikkia sidosryhmiä, sääntelijöitä, kansallisia edustajia, liike-elämän edustajia ja kuluttajia. Ja me todellakin yritämme esittää parhaita käytäntöjä. Toissijaisuusperiaatetta kunnioitetaan eri aloilla, mutta kehitys on erilaista eri jäsenvaltioissa ja me yritämme antaa hyvän esimerkin siitä, miten ongelmia voidaan ratkaista. Meillä on tämän haavoittuvaisuustutkimuksen lisäksi tutkimus sähköisestä laskuttamisesta ja henkilökohtaisesta tietojenhallinnasta. Me ö, myös puhumme kollektiivisesta palveluntarjoajan vaihtamisesta sidosryhmien kanssa ja me yritämme tästä saada raportin aikaiseksi ensi vuonna. Tässä kaikki minun puolestani tiedän, että on olemassa tiettyjä tarkistuksia, joihin muilla pääosastoilla olisi ehkä vielä tarkkoja kommentteja. Valitettavasti aika ei ole kovinkaan paljon. Olin ajatellut antaa tässä vielä toiselle edustajalle ehkä minuutti kaksi. Niin, korkeintaan ensinnäkin, koska tänään on syntymäpäiväni ja toisaalta, koska pitää käydä lapset hakemassa. Eli ihan lyhyesti. En mene nyt näihin tarkistuksiin, koska nyt ne on jo käsitelty, mutta tässä mennään oikeaan suuntaan. Kaksi kommenttia kuitenkin. Ensinnäkin joulukuussa meiltä tuli tiekartta, joka on jatkoa vihreälle kirjalle liittyen rajat ylittävän tarjontaan, hintoihin, yhteensopivuuteen ja niin poispäin. Eli me nyt ryhdymme kyllä erinäisiin toimiin, eli tältä osin ollaan vielä pidemmällä kuin mitä mietinnössä ja mitä tulee täytäntöönpano raportti, joka pitäisi jatkossa ilmestyä, niin haluaisin kertoa, että päätettiin, että tämän pitäisi kuulua seuraavalle komissiolle tämän raportin esittäminen, koska siinä pitäisi katsoa eteenpäin laajemmin. Eli tämä siis tapahtui sitten vasta vuoden kuluttua. Meillä on kuitenkin tutkimus jo saatu, joka koskee tärkeimpiä muutoksia. Sitten meillä on vielä yksi kommentti liittyen 143 tarkistukseen on hyvä, että on enemmän tietoa valitusprosessista sekä kansallisella tasolla että jäsenvaltioissa, mutta direktiivin artiklan 19 pohjalta tämä ei ole mahdollista, eli lakia pitäisi tältä osin siis muuttaa. Ja tämä on hankalaa, jos ajatellaan subsidiariteettia, toimivaltaa ja resursseja. Ja tiedätte, että meidän pitää resursseja leikata 5 prosentin verran. Näin tehdään kansallisessa sääntelyelimissä myös. Eli jos tulee nyt tällaista uutta hallinnollista taakkaa, joka on ihan merkittävää, koska tässä puhutaan siitä, että tässä postialalle luotaisiin tietynlainen eh, supersääntelijä. Periaatteessa tämä voisi olla hyvä, koska tämä toisi minulle lisää töitä ja lisää tehtäviä, mutta meidän pitää kuitenkin tietää, mihin tämä sitten johtaisi. Eli haluaisin vain varoittaa tästä, kun tästä tarkistuksesta ja muista puhutte, niin huomioikaa nyt, minkälaisia vaikutuksia niillä olisi. Antakaa meille lisää Eh, resursseja ja eh, tietoa pääosastolle Kiitos oikein paljon. Hyvää iltapäivää kaikille. Hyvää. Niin, ja hyvää syntymäpäivää teille. Kiitos. Ja sitten vielä Weinholzer ihan lyhyesti, koska en halua tulkia täällä olla enää pitkittää, mutta ihan muutama sananen teiltä ja tiedän, että meidän pitäisi 11. helmikuuta äänestää tästä mietinnöstä, mutta tänään tuli niin paljon uusia asioita, että ehkä kannattaisi varjostelijoiden kanssa miettiä sitä, miten halutaan edistyä, jos haluatte lisää mietitä aikaa, jotta voitte käsitellä kaikki nämä lisätiedot, niin tämä on varmasti mahdollista, koska ei ole niin paljon aikapaineita nyt. Sen. Kiitos. Minä haluaisin kiittää kaikkia näistä kriittisistä ja myös myönteisistä kommenteista. Haluaisin vain tehdä pienen yhteenvedon. Nyt on käynyt selväksi, että e, lisälainsäädäntöä EU-tasolla ei toivota. On myös tärkeää ottaa huomioon e, nämä jännitteet alakohtaisten tarpeiden ja horisontaalisten tarpeiden välillä. Ja odotan minulla tätä tiedonantoa. Olen samaa mieltä siitä, että me tarvitsemme laajan konsensuksen tämän taakse. Minulla on sellainen tunne, että on olemassa kuitenkin yhte, yhteisymmärrys siitä, että tällainen mietintö on tärkeä. Yritän ottaa nämä kaikki kommentit huomioon. Ja ehkä palaan myös tuohon puheenjohtajan tarjoukseen. Kiitos ja komission edustajille hyvää syntymäpäivää. Good. Well, thank you all very much. Uh, thank you. Kiitos kaikille. Kiitos edustaja Weidenholzer näistä rakenteista kommenteista. Tavamme kello 15. Tänne tulee ministeri Hatsidakis. Hän on parlamentin entinen edustaja. Kuten tiedätte, toivottavasti moni tulee tänne paikalle kuuntelemaan, mitä hän aikoo sanoa Kreikan puheenjohtajakaudesta. Tämä on tärkein asia iltapäivällä, eli tarkalleen kello 15 Tavamme taas. Kiitos.